Leppikin on poissa, vaikka vastuuvapaus liittyy myös pääsihteerin sanomisiin. Olisi hauska, jos hänkin olisi paikalla. E, dziękuję bardzo. E, na pewno się pojawi. Varmasti pääsihteeri tulee paikalle esitellä epäilystä. Aloitamme keskustelun. Ensimmäisenä e, saa puheenvuoron kollega Jens Geier. Olkaa hyvä, esittelijä. Herr Kiitoksia puhemies. Hyvää huomenta kollegoille. Haluaisin tästäkin vielä sanoa, että tämä on mielestäni aika vaikea menettelytapa, että aloitetaan keskustelu ilman, että ne, joille vastuuvapaat pitäisi antaa, joiden kanssa haluamme keskustella niistä syistä, miksi vastuuvapauden annamme tai sitä lykkäämme tai mitä asioita onkaan keskusteluna, niin että aloittaa keskustelu näin. Tunnen monet jäsenet valiokunnasta, tunnemme toistemme kannat. Kiva, että täällä voidaan vielä keskustella, mutta tänä aamuna se ei ole kovin hyödyllistä. Eli ehdotan, että vielä valiokunnassa keskustelemme vielä siitä, että me vastaavat toimielimet. Hyvät kollegat, toimielinten vastuuvapaus on vaikeana, mutta tärkeänä hetkenä finanssikriisillä on seurauksena se, että kaikki hallitukset niiden niin täytyy varmistaa, että niiden toiminta on tehokasta. Nyt on ensimmäinen vuosi tässä lainsäädäntökaudella parlamentissa. Uusi komissio on. Kuitenkin käsittelemme 2008 vastuuvapautta, jossa oli viime komissio. Tästä siis tulee uusia perspektiivejä esille. Uusiin rahoituspuitteisiin kuuluu se, että täytyy saada uusi ajattelutapa jäsenvaltioihin. Lissabonin sopimus nimittäin ne ensimmäistä kertaa yhteisvastuullisiksi budjetissa. 2008 esittelijän tarkoituksena oli huolehtia siitä, että komissio täysin ottaa kiinni parannusmahdollisuuksista budjettimenettelyssä ja ottaa mukaan tähän jäsenvaltion. Meidän tavoitteemme on ryhmän tavoitteena on se, että kaikki mietinnön lähtevät siitä, että neuvosto ottaa uuden avainroolinsa vastaan jäsenvaltioiden suhteen. Olisi myös hyvin, jos tilintarkastumistuin löytäisi äh, ratkaisuja siihen, että, että kun nämä ohjelmat kestävät monia vuosia, ja jäsenvaltiot ja komissiot niitä toteuttavat, niin budjettiviranomaisena meillä on myös muita äh, huolenaiheita erityisesti sellaisilla, joilla EU haluaa poliittisia prioriteettejaan toimeenpanna. Nimetäkseni muutama koheesio Euroopan unionissa on olennaista, ja sen vuoksi määrärahat, jotka annetaan rakennepolitiikkaan, on erityisen merkittäviä. Virhe asteita halutaan vähentää niin, että yksinkertaistetaan sääntöjä. Täytyy saada välineitä tilintarkastustuomioistuimelta näiden menestysten äh, ja mittaamiseen. Tiedämme, että toimintasuunnitelman rahastoille on nyt toimeenpanossa ja nyt täytyy odottaa siitä vaikutuksia. Liittymisavulla on mahdollista tarkoituksena auttaa tässä liittymisprosessissa, mutta se ei käy että torpedoidaan takaoven kautta tätä liittymisprosessia. Ei. Tässä puhutaan uuden pääsihteerin Olafin pääjohtajan nimittämisestä. Se on yksi toinen vaatimus. Ja tämä nykyinen keskustelu täytyy saada loppuun. Ja äh, haluamme myös Olafin reformilla ottaa Olafia toimimaan paremmin. Sitten on vielä ulkoisen politiikan, ulkoiset toimet. Täällä täytyy osoittaa, että Euroopan unioni on yhtenäinen maailman ongelmien ratkaisemisessa. Meidän täytyy olla hyvin tehokkaita siinä suhteessa, mitä teemme, vaikka olosuhteet ovat hyvin vaikeat. Meidän täytyy tehdä tämä yhdessä komission kanssa, jotta voidaan katsoa, että miten Euroopan rahoja hallitaan tällä alueella. Ja tässä hengessä sitten Euroopan ulkoisten toimien yksikkö pitäisi, äh, sitä pitäisi hoitaa myöskin. Vaadimme myös komissiota katsomaan jäsenvaltioiden vuosittaisia hallinnointiraportteja. Tässä on sosialistien ja muiden ryhmien ehdotuksia. Myöskin rahoituksen korjaustoimet. Meidän täytyy varmistaa, Mutta haluamme kuitenkin antaa paljon komissiolle huolimatta näistä puutteista, jotka mainitsin. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten kollega Iina Säilä-Sender, myöskin esittelijä. Kiitos puhemies. Niin, meillä on nyt tärkeä harjoitus edessä, jos ajatellaan kehitysrahaston 789 eh, käyttöä ja myös Tämä on sellainen hetki, jolloin tapahtuu hyvin tärkeitä muutoksia institutionaalisella tasolla. Ja nyt on erilaisia katastrofeja globaalilla tasolla. Ja tämä on tehnyt selväksi sen, että Euroopan apu on yhä tärkeämpää ja sitä on koordinoitava tehokkaasti. Ja sen on oltava avointa, jotta kaikki kansalaiset jatkossakin tukisivat sitä ja pitäisivät sitä myönteisenä. Ja tämä on institutionaalisesti sellainen hetki, jossa Lissabonin sopimus pitää panna täytäntöön. Täällä on luotu korkean edustajan toimi ja pysyvän puheenjohtajan toimi. Ja tämä on nyt kaksinkertaisesti uusia avaavaa, sillä voimme toimia paremmin ulospäin, mutta toisaalta meillä on nyt se ongelma, että kun me olemme tehokkaita tilintarkastustuomioistuimen ja komission kanssa tehdyssä työssä ulospäin, mutta kun tässä on uutta organisaatiota, niin uudistukset voivat vaikeuttaa asiaa erityisesti silloin, kun hallinnointi on sirpaloitunutta ja siksi tarvitaan komissiolta tehokkuutta, jotta väärinkäytöksiä tulee ja tarvitaan selkeyttä mahdollisimman nopeasti ja konkretiaa siihen, miten uusi järjestelmä vaikuttaa kehitysapuun. Aivan ensiksi, jos ajatellaan tätä tämän hetkistä tilannetta, niin haluaisin taas kerran pyytää, että otettaisiin kehitysrahasto täysin mukaan talousarvion, jotta se olisi kohdennettu ja avoimempi ja sen valvonta toimisi paremmin. Ja siksi haluamme korostaa sitä, että komission pitäisi yhdessä parlamentin kanssa seuraavia rahoitusnäkymiä varten selvästi esittää uudelleen tämä pyyntö. Ja sitten tarvitaan myös vahvempaa yhteistä ohjelmointia, jotta koordinointi tapahtuisi paremmin ja meidän on sen takia keskittyä kymmenessä kehitysrahastossa vain tiettyihin aloihin, jotta ei tulisi hajautumista työhömme, mutta tämä ei kuitenkaan saa vaikeuttaa kansalaisjärjestöjen työn tehokkuutta Kentällään Nehän ovat tehokkaita. Tämä on tärkeää, tämä on hyvin vaikeaa ympyrän neljöimistä, mutta toivottavasti yhdessä komission kanssa tämä kuitenkin onnistuu. Ja me olemme myös tyytyväisiä siksi, että on saatu myönteinen tarkastuslausuma, paitsi jos ajatellaan komission laskelmia. Näissä laskutoimituksissa ei ole erityisiä ongelmia, mutta tarvitaan vielä parannuksia sen takia, että meillä on jonkun verran virheitä, jos ajatellaan sitoumuksia ja myös toisaalta maksuja. Ja olemme myös oikein huolestuneita siitä, että tilintarkastustuomioistuimen käyttöön ei taaskaan annettu maksuja koskevia asiakirjoja. Tämä on 6,7 prosenttia vuostaista varoista. Tämä liittyy yhteistyön kansallisten järjestöjen kanssa. Me tarvitsemme sellaisen järjestelmän, että voidaan varmistaa se, että tämä yhteisrahoitus siltä mennyt pohja pois siksi, että avoimuutta puuttuu. Olemme myös sitä mieltä, että varhainen täytäntöönpano on ollut tyydyttävää siellä seitsemäs ohjelma on saatu loppuun vietyä ja varat on siirretty yhdeksänteen ja myös hyvä, että kymmenes ohjelma on tulossa ensimmäinen 7.2008 alkaen ja toivottavasti tässä saadaan kaikki vanhatkin maksut suoritettua. Ja sitten toinen asia, joka huolestuttaa, vaikka tästä on jonkun verran eh, kiisteltykin, että 9 ja 10 rahaston toimet eivät, ole, eivät tule tarkastuslauselman kattamiksi, eli niistä tarvittaisiin silloin tällöin mietintöä. Sitten kollega Bart Täysmies, esittelijä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, olen aprikoinut, mistä vastuuvapaudessa oikeastaan on kyse. Kun on kyse parlamentaarisesta menettelytavasta, se on julkista kritiikkiä, julkista tutkintaa varan hoidosta. Me olemme nyt puhumassa Euroopan parlamentista vuodesta 2008. Parlamentin jäseninä saamme paremman näkemyksen, mitä on tapahtumassa. Myös kansalaiset pääsevät paremmin selville näistä rakenteista, joilla parlamentin työtään tekee. Hyvät kollegat, meillä on oikeus tietää, mitä tapahtuu veronmaksajan rahoilla. Kyse on suuresta määrästä rahasta 1,4 miljardia euroa 2011 se saattaa olla jopa 1,7 miljardia, eli se on paljon rahaa. Menettely on erittäin tärkeää, kuten myös talousarvion valvontavaliokunnan työ on tärkeä, koska kriittinen valiokunta vie työtä eteenpäin. Siksi on erittäin tärkeää, että he ovat kriittisiä vastaan. Aikaisemmin nimittäin sen ansiosta me olemme saaneet myös ohjesäännön parlamenteille ja kuten myös avustajille. Näin voimme varmistaa sen, että olemme kriittisiä, kun tarkastelemme muun muassa kiinteistöjen ostamista Strasbourgissa. Meillä on ollut kunnon menettelytavat myös, jotta voimme pystymme arvioimaan työmme ympäristövaikutukset. Olemme pystyneet siihen vaikuttamaan. Hyviä uutisia on paljon. Kolmen vuoden päästä kriittisen asennoitunut tavan olemme pystyneet leikkaamaan paljon sähkökulutusta, muun muassa 25 prosenttia. Nyt kaikki sähkö, mitä käytän, on 100 prosenttisesti vihreää. Hiilidioksidipäästöjä on leikattu 17 prosenttia, jätteitä on leikattu paljon muun muassa kierrättämällä ja kompostoimalla. Olen ottanut mietintöni juuri uuden käsitteen, mittäin toistuva vahinko. Jopa pienikin vaikutus, joka rahoituksella on, voi kuitenkin aiheuttaa paljon haittaa maineillemme. On erittäin hyvä, että 25. helmikuuta me nimitimme myös johtaja vastaamaan riskin arvioinnista. Pyytäisin, että hänkin olisi mukana valiokuntien keskusteluissa keskustelemassa riskeistä, joita parlamentissa on, miten voisimme esimerkiksi vähentää riskejä, jos varoja käytetään väärin. Me haluamme läpinäkyvyyttä, avoimuutta, seurattavuutta ja haluan, että meillä on järjestämme, jotta voimme selvittää asiat. Siksi minä haluan vastuunkantoa. Kaikki täytyy tunnustaa myös oma vastuunsa. Heidän on hyväksyttävä se. Minusta voimme kyllä vastuuvapauden myöntää, en ole suuria petoksia tai epäselvyyksiä huomannut sen paremmin skandaaliakaan, mutta minun mietintöni on sikälikin kriittinen, että minä aion osoittaa, että voimme tehdä vielä paremmin. Minun mietintöni tarkoituksena on varmistaa se, että jos 2013 sitten menemmekin vaaleihin, olemme päässeet eroon kaikista skandaaleista niin suurista kuin pienistäkin. Ja meitä ei sitten enää häiritä tällaisten uutisten vuoksi lehdistössä. Omassa mietinnössäni olen omalta osaltani pyrkinyt antamaan myös voimavaroja pääsihteeristölle ja johdolle parlamentissa, jotain on kritiikkiäkin siellä. Olen ottanut esille hankaliakin asioita. Se, että pääsihteeri antaa oman muostuisen lausuntonsa sen perusteella, mitä pääjohtajat esittävät. Siihen haluaisin vielä toisenkin mielipiteen. Minä esittäisin, että me voisimme varmistaa sen, että koko vaikea järjestelmä, joka liittyy julkisiin hankintoihin, olisi parempi. Sitä on syytä miettiä. Siellä on paljon riskitekijöitä olemassa. Entäpä sitten vapaaehtoinen eläkerahasto, jossa on valtava vaje. Me emme saa käyttää veronmaksajien varoja siihen. Lopuksi vielä mietintöni laatimisesta. Olen pyrkinyt tekemään yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa mahdollisimman pitkälle. Meillä on ollut rakentavia tarkistuksiakin tullut mietintöön. Minä tiedän, että kaiken kaikkiaan noin 50 on tullut kansan puolesta niin, että suuri osa niin poistettaisiin. Se kai selittyy sillä, että ilmeisesti on tapahtunut jonkinlaista interferenssiä parlamentin rakenteiden suunnalta ja siinä puututtu jäsenten työhön. Se on aika valitettavaa, mutta kuitenkin Eurooppa myönteisenä Euroopan parlamentin jäsenenä, kriittinen tosin olen, olen pyrkinyt tulemaan mahdollisimman rakentava vastaan niin tässä vastuuvapausmietinnössäni. Dziękuję. E, dziękuję Kiitos ja kollegalle. Sitten kollega Richard Czarnecki. Panie przewodniczący. Puhemies, komission jäsen. Yleisesti ottaen täytyy sanoa, että kaikissa toimielimissä, joita käsittelin, erityisesti tilintarkastustuomioistuin, tuomioistuimen, jotka ovat täällä paikalla tällä hetkellä, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, tietosuojavaltuutettu, oikeusasiamies. Kaikissa toimielimissä on tapahtunut parantumista, mutta ei ideaalitilannetta ole saavutettu. Vähiten avoin on, on neuvoston varainhallinta. neuvoston osalta on paljon toivottavaa vastuuvapauden osalta. Ehdotin budjettivalvontavaliokunnalle neuvoston pääsihteerin äh, vastuuvapauden antamisesta 2008. Tilanne on analoginen tälle vuodelle, että äh, lykätään. Tässä täytyy valitettavasti vastaus tänä vuonna niihin kysymyksiin, joita esitin, se ei ollut, vastaukset eivät ole tyydyttävät ja ne herättävät monia epäilyksiä. Sen vuoksi ehdotin, että vastuuvapausta ei anneta. Vielä on epäselviä kysymyksiä eri aspekteja yhteisen ulko, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan rahoittamisesta. Tietysti jos halutaan asioita parantaa, niin täytyy tarkistaa laskuuta, laskuja. Ja sen lisäksi on paradoksi. monet neuvoston antamat tiedot koskivat edellistä budjettivuotta. Mitä tulee sitten tilintarkastustuomioistuimeen, voimme huomata tiettyjä heikkouksia sisäisissä tarjousmenettelyissä ja sen vuoksi tilintarkastustuomioistuimen ehdolta tuemme sitä, että täytyy näitä, näiden toimielinten tarjouskilpailumenettelyitä parantaa. Huomaamme että voi laittaa tyytyväisyyden merkille sisäisen tarkastuksen parantamisen ja että tilannesta on, tilanteessa on tapahtunut parannusta toissa vuoteen ver- verrattuna. Tilkan tarkastumistuimessa sisäinen tarkastus ei antanut äh, perusteluita siihen, että rahoja käytettäisiin epäselvällä tavalla. Täytyisi tilikastuomioistuimen rakennetta rationalisoida niin, että jäsenten määrää esimerkiksi rajoitetaan. Eikä pidetä tilintarkastustuomioistuinta eläinalaisena poliittisena edustu, edustavana elimenä. Talous- ja sosiaalikomiteassa tarkastus ei suurempia ongelmia tuonut esiin. Täytyy suositella, että näitä rahoitussääntöjä työntekijöiden osalta käsiteltäisiin kaikissa toimielimissä samalla tavalla. Että ne, ettei yhdessä toimielimissä työntekijät olisi tuoketussa asemassa. Hallintoyhteistyön alkaminen tällaisen syrjikomitean välillä ja alueiden komitean välillä on hyvä asia. Kehotamme monia toimielimiä siihen että ne pitävät yllä sisäisen tarkistuksen standardeja. Meillä ei ole myöskään alueiden komitean suurempia huomautuksia eikä oikeusesimiehen toimintaan. Puhemies, Ongelmia suurempia on siis vain neuvoston kanssa, muiden toimijoiden kanssa ei. If in time. Täytyy pitää puheenjohtajasta kiinni. Kiitoksia mietinnöstä. Minulla on nyt tieto. Tilintarkastustuomioistuimen pääjohtajan kabinettipäällikön kanssa oli yhteys ja tarkistimme myös viime keskustelut Euroopan parlamentissa 2008-2009. Tilintarkastustuomioistuimen ei ollut paikalla keskustelujen aikana, eikä myöskään neuvosto. Tilintarkastustuomioistuin ja neuvosto eivät olleet paikalla keskustelussa 2008-2009. Myös herra Kalderalta on tullut tieto tilintarkastustuomioiden puheenjohtajalta, että tilintarkastustuomioistuin niin kanta teknisiin tehtäviinsä on tulla valio, valiokuntakokouksiin, budjettivalvontavaliokunnan kokouksiin, mutta pidättäytyä poliittisista keskusteluista täysistunnossa. Ja johtaja, pääjohtaja Caldera haluaa ottaa minun yhteyden tämän päivän aikana ja selittää tilintarkastustuomioistuimen kannan. Niin, puhemies korjaa tilintarkastustuomioistuimen kannan. Siis kaksi viimeistä vuotta tarkistettiin, he eivät olleet paikalla. Eli tässä tietoa teille. Jos haluamme järjestää, niin ensi kerralla, ensi vuonna he voisivat olla paikalla. Heille on kerrottu asiasta. Tästä me tietysti, mutta he eivät olleet paikalla myöskään viimeisen kahden vuoden aikana. Lokakuussa ja marraskuussa he varmasti ovat paikalla, koska he esittelevät raporttinsa. Sir, yes, I, I know, I know. Port of order. Työjärjestyspuheenvuoro. Mm, Mr. Gerbrandi. Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Ik uh, kan heel goed accepteren. Kiitos puhemies. Voin täysin hyväksyä sen, että tilintarkastustuomioistuin ei ole täällä tänään paikalla, mutta se mitä juuri sanoitte neuvoston poissaolosta, no tämä osoittaa että koska näin on aikaisemminkin käynyt, tämä on rakenteellinen ongelma eikä mikään välikohtaus vain nyt. Eli tämä tekee selväksi sen, miten neuvosto suhtautuu siihen, että sen pitäisi vastuuntuntoisesti hallinnoida Euroopan rahoja. Eli tämä vain pahentaa tilannetta. Parlamentti pitäisi antaa nyt hyvin selvä viesti neuvostolle ja ehdotan, että teemme näin. ja lykkäämme keskustelua neuvoston vastuuvapauden myöntämisestä, eikä käsiteltäisi asiaa ollenkaan tänään. Eh, eh, pan, pan Kiitoksia, herra Czarnecki, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie... Kiitoksia, puhemies, että rehellisesti esittelitte faktat viime vuosilta. Täytyy kuitenkin painottaa, että ennen kuin Lissabonin sopimus tuli voimaan, joka siis parlamentin roolia kasvattaa, Eli meillä on oikeus odottaa, ei niinkään virallisessa mielessä, vaan käytännössä poliittisessa mielessä, että neuvoston edustajat, kuten äskeinen puhuja sanoi, olisivat paikalla tämän erityisen tärkeän keskustelun aikana. Ehkäpä tärkein keskustelu eurooppalaisen veronmaksajan näkökulmasta. Eli neuvoston, se, että neuvosto oli paikalla, sitä ei voida ollenkaan ymmärtää. Ja yhden edelliseen puhujaan, että keskustelu itse neuvostoa koskien, lykättäisiin, kun neuvosto on paikalla. Neuvosto ei ole osoittanut halua rakentavaan yhteistyöhön kanssamme eh, budjettivalvontavaliokunnan kanssa. Ja se, että siellä paikalla tänään, on jälleen yksi osatekijä tässä yhteistyöhalun puutteessa. Eh, Kiitoksia. Ymmärrän kollegan kannan. rouva Herzog, olkaa hyvä. Eh, Mr. President, dear... Puhemies, hyvät kollegat. Kun vastuvapausmenettely toteutetaan ja siitä äänestetään, Euroopan parlamentti kantaa täyden vastuun vuodesta 2008. Nyt on tullut hetki, jolloin kannamme vastuun komissiosta, neuvostosta, parlamentista, muista toimielimistä. Kannamme tämän vastuun harteillamme. Ei ole kyse pelkästään muodollisuudesta. Tämä on erittäin tärkeä hetki. Kuitenkin Minun mielestäni olemme sopineet, että me kuitenkin jatkamme keskustelua. Me jatkamme. Ei pidä unohtaa, että meillä on objektiivinen syykin. Ei ole kovin helppoa tulla Espanjasta tänne. Minä tulen itse Azerbaidžanin Bakun Madridin kautta ajamalla. Ei se nyt ole paras päivä tähän suuntaan kulkea. Riittää, kun pyydämme, että nuo toimielimet ja muutkin vastuuvapaus keskustelussa mukana olevat toimielimet osoittaisivat kiinnostusta, olisivat läsnä äänestyksessä toukokuussa, kun äänestämme. Sitä minä esittäisin. E, dziękuję bardzo. E, kollega Audi. Kiitoksia kollega Audi. Oui, monsieur le président. Puhemies. Me olemme tottuneet siihen, että neuvoston penkit ovat täällä tyhjinä. Eli tämä oli missä nyt se ensimmäinen kerta. Ei tässä pidä olla tekopyhiä. Minä olen sitä mieltä, että pitäisi jatkaa. Tietysti te voitte tätä asiaa käsitellä, mutta me emme voi lähteä muuttamaan estyslihtää silloin, kun joka hyväksyttiin silloin, kun istunto alkoi. Eli minä kyllä puolan sitä, että jatkaisimme keskustelua, mutta pahoittelen neuvoston poissaoloa. Koleżanki koledzy. E- Hyvät kollegat, otan yhteyttä tänään sekä tilintarkastustuomioistuimeen että neuvostoon erityisen päättäväisesti esitän nämä tulevaisuuden odotuksemme neuvostoa kohtaan ja tilintarkastustuomioistuinta kohtaan, jotta ne olisivat paikalla tällaisten kokousten aikana. Henkilökohtaisesti myös keskustelen pääministeri Separteron kanssa tässä asiassa, joka on siis puheenjohtajamaan edustaja. Eli tai hoidan näitä asioita tulevaisuutta varten siis tänään jo. Näettekö ihmeä tapahtui? Herra valtiosihteeri. Keskusteluitte siitä, miten voimakkaita olemme Lissabonin sopimuksen jälkeen. Nyt näette fantastiset voimat muutaman minuutin päästä neuvosto tuli tästä. Kiitoksia, että tulitte, valtiosihteeri. Neuvoston puheenjohtaja. Otan yhteyttä tilintarkastuomioistuimen pääjohtajaan. Ja esitän, että on erityisen tärkeää, että ovat keskustelun aikana paikalla ja muutkin muut toimielimet. Tänään otan yhteyttä niihin kaikkiin. Kiitoksia. Sitten Voisitteko pyytää, pitää puheenjohtajista kiinni, jos voisin pyytää? Rova Veronika Mathieu, esittelijä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä valtiosihteeri, niin olen enää nähdessäni teidät ja puhua teidän läsnäolestanne. Hyvää huomenta päivää. 2010 on huomattu, että on 60 prosenttia enemmän maksettu virastoille. Nyt 95, nyt niitä on kuitenkin 179 miljoonaa euroa, kun kuitenkin henkilökunta kasvoi 211 prosenttia. Nyt niitä käytetään, siellä on yli 200 henkilöä työssä, ja nyt on siis yli 4000 henkilöä. Luvut eivät ota huomioon edes jälleenrakennusvirastoa huomioon. Se suljettiin 2008 ja vi, Brykseli viikolla annettiin vastuunvapaus sillä virastolla. Yleinen kehityssuunta on hämmästyttävä, mutta tällä kaudella 2010 on meillä ollut useita haasteita tullut. Ensinnäkin kaksi laajentumista 2004, 2007, 14 uusi jäsenvaltiota ja muitakin haasteita, esimerkiksi ammattikoulutus, maahanmuuttoympäristö ja turvallisuus, ilmaturvallisuus ja paljon muutakin. Tässä yhteydessä virastot, jotka on luotu, tarvitsevat myös asiantuntemusta, jota he itse kehittelevät vielä Euroopan unionin hyväksi. Niin ikään jäsenvaltio täytyy tehdä läheistä yhteistyötä näissä kysymyksissä. Virastot ovat erinomainen puite tälle yhteistyölle. Ja virastojen perustaminen, sijoittaminen kautta Euroopan tuo Eurooppaa kansalaisia lähemmäksi ja ja hajauttaa yhteisen toiminta tietyssä mitassa. Kun ajatellaan, mitä paljon tehtäviä on ja kuinka paljon koko on kasvanut, kuten talousarviokin, niin se osoittaa, miten tärkeää on kantaa vastuuta myös talousarvion osalta. Talousarvion valvontavaliokunnan tehtävä, kuten myös komission sisäisen tilintarkastuksen tai tilintarkastustuomioistuimen työtä on vahvistettava niin, että voimme seurantaa asianmukaisesti harjoittavirastojen kohdalla. Se ei kuitenkaan aihetaan siihen, että he eivät voisi noudata sääntöjä. 2008 oli toistuvia ongelmia, joihin moni virasto törmäsi. Ensinnäkin, että tarjouskilpailumenettelyt olivat heikkoja, rekrytointisuunnitelmat olivat epärealistisia eikä kovin läpinäkyvä ollut palkkaaminenkaan, niin ikään lykättiin paljon varojen käyttöä niin ikään ei pystytty ohjelmoimaan toimintaa, koska ei ollut täsmällisiä tavoitteita. Niin ikään on pantu merkille, että huolimatta virastojen ponnisteluista varanhoitoasetus on vaikeasti sovellettavissa joissakin virastoissa, ajatellen niiden kokoa varsinkin. Pienemmät virastot ovat olleet enemmän ongelmissa, koska ajatellaan niitä raskaita menettelyitä, joita yhteisön säännöstö edellyttää. Ennen kaikkea voidaan ajatella johtopäätöksiä, joita toimintavälinen yhteistyöryhmä on tehnyt, niin että joka vuosi toistuisi samat ongelmat. Kuitenkin vaikeudet eivät aseta vaaraan vastuuvapauden antamista vuonna 2008 näille virastoille. Tilanne vaihtelee puolestaan poliisikoulussa sen suhde Sepoli 2007 on ollut omaan laatuisensa ja siellä on ollut todellakin räikeitä epäselvyyksiä hallinnollisesti ja rahoituksen osalta. Tästä syystä haluamme lykätä vastuuvapauden myöntämistä tuolle virastolle. Lopuksi haluaisin korostaa niitä ponnisteluita, joita jotkut virastot ovat tehneet parantaakseen hallintoaan. Jotkut ovat spontaanisti menneet pidemmällekin, näihin niillä on jopa sääntöjä, jotka ovat kiitettäviä ja mainitsen muutamia. EFSA, Muun muassa se on ollut erittäin tehokas koordinoidessa virastojen toimintaa. Siellä on arviointi prosessiriskiä varten. Ympäristövirastokin on hallintovalvonta harjoittanut omissa hankkeissaan ja käyttää voimavarojaan reaaliajassa. Lisäksi on myös olen lopettelemassa puhemies. Heilläkin on tietoja varten seurantajärjestelmä. Ja vielä lopuksi haluan rohkaista virastoja jatkamaan tällä linjalla. Kiitos. Kiitos. Hyvä edustaja, kiitos tästä mietinnöstä ja puheenvuorostanne. Seuraavaksi pyytäisin, että komission puolesta komission edustaja Argislas Semeta käyttäisi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies, hyvä valtiosihteeri, hyvät esittelijät, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja erityisesti esittelijä Liberatskia ja rinnakkaisesittelijöitä kaikista tehdyistä mietinnöistä ja ehdotuksesta, että komissiolle myönnetään vastuuvapaus 2008 varainhoitovuodella. Haluaisin myös kiittää Rovajalla Senderiä hänen mietinnöistä, jotka koskevat Euroopan kehitysrahaston toteuttamista ja Rova työtä, joka hyvin kattavasti on analysoinut viraston tilannetta. 2008 vastuvapausmenettely on nyt lopuillaan. Tämä on ollut hyvin intensiivistä työtä, mutta erityisesti kyseessä on uuden rakentavan vuoropuhelun aloitus toiminten välillä. Se, että saadaan tilintarkastustuomioistuimelta tarkastuslausumaa ilman epäilyksiä. Tämä on se, mihin olemme kollektiivisesti pyrkineet ja tämä on käynyt ilmi meidän ponnisteluistamme. Edistystä on jo tapahtunut, on yksinkertaistettu toimintoja, parannettu hallinnointia ja valvontaa menetelmiä ja 2007 ohjelmointikausi, erilaisia toimintasuunnitelmia, kaikki nämä ovat jo vähentäneet virheitä suuri muutos tulee olemaan mahdollinen, kun on uudenlaisia ohjelmia seuraavalle varahoitokaudelle, jota juuri valmistellaan. Ja tarkoitus on, että otetaan huomioon varankäytön laatu. Mutta muiden komissiosinten kanssa voin yhtyä siihen, mitä toivotte päätöslausman yhteydessä, että halutaan nopeuttaa parantamista kun ajatellaan Euroopan budjetin täytäntöönpanoa, pitää antaa lisää vastuuta tärkeimmille asian osaisille. Euroopan komission ja parlamentin välinen läheinen yhteistyö on tässä mielessä erittäin tärkeää. Tiedämme kuitenkin, että ei riitä, että nopeutetaan yhteistyötä ja sen tekemistä, vaan tarvitsemme uudenlaista kumppanuutta kaikkien sidosryhmien kanssa niin, että jäsenvaltiot ja tilintarkastustuomioistuin ovat myös täysillä mukana. Komissio ei jää odottamaan sitä, että varainhoitoasetuksen muutokset astuvat voimaan pyytäkseen, että tilintarkastustuomioistuin todellakin kantaa vastuunsa, niin kuin Lissabonin sopimus on sille nyt uudella lailla määrännyt. Olen myös sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen tehtävä on hyvin tärkeä, kun se antaa itsenäisen tarkastuslausumansa komissiolle. Se, että DASia lähdetään jakamaan alueittain, tämä muuttaisi menettelyä. Komissio pitäisi hyvänä sitä, että tilintarkastustuomioistuin voisi jatkossa ajatella, voidaanko tehdä jako sellaisten alojen välillä, joilla on erilainen riskitaso ja kerrottaisiin, minkälaisia hallintojärjestelmiä on otettu käyttöön 2007-2013 lainsäädännössä. Tämän lisäksi toivon, että kun toinen lainsäätäjä voi päättää siitä, mikä on siedettävissä oleva riskimäärä, niin että tilintarkastustuomioistuisten tätä itse määrittelee ja 2010 alkaen aikakaudelle lähdetään sitten uusi agenda. Komissio pyrkii muiden toimijoiden kanssa vähentämään virhetasoa, jotta voidaan varmistaa, että 20 prosenttia lisää budjetista voi saada vihreää valoa 2014 tintarustuomioistuimelta. Se, että kaikki sidosryhmät pyrkivät parantamaan varainhoitoa ja suojaamaan unionin äh, taloudellista etua. Tämä on asiasta kerron teille jo ensi kuussa lisää. Teidän huolenne, jotka löytyvät 2008 vastuuvapauspäätöslauselmasta, otetaan huomioon. Odotan mielenkiinnolla rakentavaa keskustelua. Dziękuję bardzo. Pani... Kiitoksia komission jäsen. Komission kannan esittelemisestä. Sitten valiokuntien puheenjohtajien puheenvuorot tai valiokuntien edustajien puheenvuorot kollega Gaaler. Przewodniczący. Kiitoksia. Vuonna 2008 politiikka aloilla, joista ulkoasiavaliokunta on vastuussa, maksettiin noin 5 miljardia määrärahoja. Alirahoitus otsakkeessa neljä tuli silloin myös esille. Tilintarkastustuomioistuin tiettyjä epätarkkuuksia eh, otti esille eh, ja piti eh, näitä määrärahoja käyttöä vain osittain tehokkaan Täytyy pitää huomioon, että useimmat ohjelmat ovat monivuotisia ohjelmia. Se, miten minä tämän näen, niin on tärkeää panna merkille, että tilintarkastustuomioistuimen ei puhu petoksista. Siellä ei mainita petoksia. Se, mistä puhutaan, on ehkäpä, että pitäisi olla nopeampi ja tehokkaampi toimeenpano näissä rahoissa, joita ulkoasioissa voidaan käyttää. On harmi, jos on viivästyksiä maksuissa, jos on epäselvyyksiä se vaarantaa meidän ulkopolitiikkamme yleisellä tasolla. Tyymistuimen panee nämä asiat merkille, komissio myös, ja nyt on parempaa koordinaatiota näiden kahden välillä ulkopolitiikassa. Mielestäni se on hyvä asia. Myöskin lainsäädäntöpuitteet ovat menossa eteenpäin. Meillä on Turkki-raportti, ja sen liittymistrategiassa puhutaan siitä, että parempi määräraja täytyy ottaa liittymistä välineellä, joka on 12 vuodesta lähtien. Sitten sen käyttö on myös helpotettu. Tulevaisuudessa meidän täytyy myös saada raporttia siitä, että miten nämä tuen saajat käyttävät rahojaan. Ja politiikalla pitää olla joustavaa, mukautuvaa, jotta voimme ulkoisia intressejä me puolustaa tehokkaasti. Komissio jatkakoon tällä äh, tiellä, jotta Uudessa rautapuutteessa voidaan toimintoja tehostaa, erityisesti ulkoasioiden yksikön osalta. Haluaisin vastuuvapauden myöntymistä ehdottaa vuodelle 2008 AFETin nimissä. Kiitoksia kollega Kaaler. Sitten kollega Gressler kaksi, Gressler kaksi minuuttia. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen, hyvät kollegat, Mielenkiintoinen aamu tässä on ollut ja ihan toisen puheen halusin pitää, en sitä nyt tee, koska uskon, että ei näin voisi, tätä voisi sallia, mitä tänään on tapahtunut. Tässä on se tosiaan se kyseessä, että vastuuvapaus ei tästä toimielimistä, eikä tässä toimielimistä sitä oteta vakavasti. Komissio sen ottaa vakavasti. Se tietysti on tässä puheiden kohteena muille toimielimille vastuuvapauskysymys, sitä ei sopimuksissa säännellä ja se on meille ongelma. Ajatellaan, että kahden vuoden päästä että täällä ei olisi paikalla mikään toimielin tai ulkoasian yksikä, sitten koetaan se, mikä nyt on, että kaikki muut toimielimet eivät pidä sitä tarpeellisena olla täällä paikalla ja kuunnella sitä, mitä parlamentti niille sanoo budjettivallan haltijana. Neuvosto tietysti tekee eh, hyvän poikkeuksen, kuten Ruotsi jo viime vuonna. Jos voin vain tässä varoittaa siitä, että tämä eh, ulkoasioiden yksikkö muuttuu sellaiseksi instituutioksi, joka liittyy siihen, että meidän vaikutusvaltamme heikkenee. Parlamentin puhemiestä haluaisin kiittää siitä, että hän meidän oikeuksiamme on tänä aamuna puolustanut ja siitä, että hän ryhtyy keskusteluihin kaikkien muiden kanssa. Mitä hyödyttää, jos meillä on vastuuvapausoikeus, jos me emme ota sitä vakavasti ja me päätä muita ottamaan sitä vakavasti. Ja sen vuoksi vastuuvapausmenettelystä itsestään meidän täytyy sitä harkita hyvin syvällisesti, niin kuin, niin, niin, kun on tämmöistä toimintaa, niin se ei voi jatkua. Haluaisin myös neuvostolle puhua tässä Lissabonin jälkeen neuvosto on myös toimieli virallisesti ja odotamme, että tämä näkyy myös budjettiasioissa. Teidän täytyy ankkuroida omat toimielimme, toimivaltuudemme ja haluaisin tähän vedota. Kiitoksia. Vielen Frau Kollegin Kiitoksia, rouva kollega Kressle. Sitten kollega Hauk, minuutti. Kiitoksia. Yhteen kohtaan haluaisin puuttua, kohtaan, kohtaan joka on todellakin skandaali. Kyse on Tukholman ECDC-virastosta. 2005 vuoden jälkeen eh, hyvin vaikeassa ympäristössä on täytynyt hyvin ammattitaitoisten ihmisten työskennellä siellä eh, Ruotsalaiset halusivat erityisesti tämän viraston, niin kuin kaikki jäsenvaltiot haluavat eh, viraston. Työntekijöiden henkilöstönumeroita tähän mennessä. Näitä numeroita kuitenkin käytetään julkisissa viranomaisissa, instituutioissa, yksityisissä yrityksissä asiakkaiden identifioimiseen. Seuraukset ovat se, että Ruotsissa syntyneet lapset eivät voi rekisteröityä. Televisio, kaasusähkön sähkön tarjoajat eivät anna palvelujaan, ei saada pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, ongelmia saada lääkäripalveluja, sairaalapalveluja aviopuolisoille. Se tarkoittaa sitä, että on mahdotonta äh, olla riippumatta itsenäinen puolessa, mutta saada myös vaikeuksia saada työn, työpaikkoja. Tätä listaa voidaan pitää. Tietyt perusoikeudet, jotka ovat ankkuroitu eurooppalaiseen oikeuteen, niin ECDCn työntekijöille niitä ei anneta. Tämä on johtanut siihen, että tämä kaikki tulee sitten meidän vetomusvaliokuntaamme. Mutta tätä ei voida ollenkaan hyväksyä. Tätä asiaa. Kiitoksia, Rova Hauk. Seuraavana kollega Van de Kapp, kaksi minuuttia. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. IMKO-valiokunnassa Käsittelemme myös 2008 talousarviota, mutta eipä meillä paljon ole sanottavaa siitä. Meidän valiokunnassamme keskustelimme siitä, varoesittelijä esitteli asiaa ja huomasimme, että joillakin aloilla oli paljon rahoitusta tullut muistakin lähteistä tuona vuonna. Varmasti tämä oikaistaan 2009 ja tämän vuoden osalta. Kuitenkin haluaisin korostaa komissiolle, että Solvitin talousarvoita täytyy käyttää kunnolla. Jos kerran varoja on, niitä on käytettävä vastuullisella tavalla. Tällä haavaa ei oikeastaan tietoa ole juurikaan toimitettu näistä asioista. Ehkä voisin kommentoida myös palveludirektiiviä, joka tuli joulukuussa 2009 voimaan. Sen jälkeen Euroopan unionissa todellakin tarvitaan myös siitä tietoja tarkemmin. Vielä eräs seikka, puhemies joka liittyy jäsenvaltioiden tekemiin tullitarkastuksiin. Emme siitä täällä tietenkään keskustele sen seikkaperäisemmin, mutta jäsenvaltiot eivät tarkista tavaroita riittävässä määrinä. Pyytäisin, että komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarkastelisi asiaa. Me tarvitsemme tuonnissa kunnon tarkastuksia. Lopuksi puhemies, kuten moni muukin kollega on todennut, komission jäsen itsekin, niin no, budjettisäännöt jollakin aloilla ovat kovin mutkikkaita. Se merkitsee totta kai sitä, että tarkastusmekanismitkin äityvät monimutkaiseksi. Siksi vetoaisinkin yksinkertaistamisen ja koetamisen puolesta kaikilla aloilla. Kiitos. Kiitoksia kollega Fandekamp. Sitten kollega Jala Sender minuutti. Puhemies, pyytäisin että ensimmäistä asiaa pitäisi työjärjestyspuheenvuoron, sillä minä haluaisin pyytää, että ennen tämän keskustelun loppua voitaisiin saada tieto siitä, onko parlamentti kutsunut neuvoston ja tilintarkastustuomioistuimen tänne keskustelun paikalle. Haluaisin tästä saada myös asiakirja-aineistoa ja sitten jos sanottiin, että Ruotsin edustaja oli paikalla, niin kyllä neuvosto oli paikalla, mutta ei ehkä kuitenkaan vastuvapauden myöntämiskeskustelussa. Ja nyt sitten alkaa puheenvuoroni kello tikittää toivottavasti. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että olemme oikein tyytyväisiä, koska komissio on voinut havaita, että sitoumuksia ja maksuja on melkein sataprosenttisesti pannut täytäntöön eurooppalaisissa verkoissa. On tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat kansallisen budjettinsa kautta rahoitukseen. Haluaisin muistuttaa, että parlamentti on aina halunnut korkeampaa rahoitustasoa verkoille ja varmasti 2010 uudelleen tarkastelu mahdollistaa sen käsittelyn, oliko eh, tämä toiminta hyvä, ainakin valvonta oli oikeanlaista ja olemme myös tyytyväisiä siihen, että eurooppalaisia verkostohallinnon virasto on hyvin toiminut, vaikka siellä on ollut jotain lykkäyksiä eh, henkilöstön eh, suhteen, mutta on kuitenkin sanottu, että ajan tasolle päästään. Olemme huolestuneita siitä, että maksumäärärahoja käytetään vähän, vähän silloin, kun on suunnattu eh, liikenneturvallisuuteen, erityisesti ottaen huomioon, että parlamentti on hyväksynyt Marko Polon ja hyvin vähän on myös matkustajien hyväksi käytetty varoja. Olemme huolestuneita myös siitä, että maksumäärärahoja on Galileon käytetty hyvin vähän ja on harmista, että matkailusta ei ole ollenkaan ja Toivottavasti uudessa tilanteessa tämä asia saadaan ratkaistua. Ajala Sender. Ajala Sender. Herra Odi, puheenvuoro. No en nyt haluaisi tietenkin, olen pahoillani tästä työjärjestä puheenvuorosta, mutta puhemies, haluaisin ensinnäkin tervehtiä neuvostoa kiittää, että ministeri on paikalla. Mutta minusta vaikuttaa se, että tämä käytäntö, että sen jälkeen kun komissio on puhunut, niin esitettäisiin neuvostolle mahdollisuutta pitää puheenvuoro, mutta neuvosto ei ole puhunut ennen poliittista keskustelua, vaikka sitten keskustelun päätteeksi puhuisikin. Olisi ehkä mielenkiintoista antaa puheenvuoron neuvostolle varsinkin ajatellen esittelijänkin kanta, joka esittää, että lykättäisiin neuvoston vastuuvapauden hyväksymistä. Wir werden uns mit dem Rat verständigen, ob eine Intervention für notwendig hält. Neuvoston kanssa neuvotellaan, että pitääkö se puheenvuoro tarpeellisena. Sitten kollega Surjaan kaksi minuuttia. Köszönöm a szót, elnök úr. Az árszámadás jogi aktus, és azt gondolom, hogy a... Vastuuvapaus on tietysti oikeudellinen toimi, Aluekehitysvaliokunnan puolesta sanoisin, että ei ole syytä, miksi meidän pitäisi asettua poikkitilojen vastuuvapauden myöntämisessä. Mutta kaikki tiedämme, että kyseessä on poliittinen tilanteen arvio. Yritämme selventää, että olemmeko saavuttaneet asettamamme tavoitteet vai ei vuodelle 2008. Saatiinko äh, hyvää arvoa rahalle, vastinetta rahalle tällä alueella? Arvioimme kohesiopolitiikkaamme ja täytyy sanoa, että on monia väärinymmärryksiä koskien tätä politiikkaa. Haluaisin kiinnittää huomioon erityisesti siihen, että eivät kaikki virheet ole välttämättä petoksia. Ehkäpä kun kritisoimme, niin tietysti on ihan oikein kritisoida tilinkarastumista, mutta ehkäpä nyt täytyy asettaa oikean asiayhteisöön eikä liioitella. Täytyy myös muistaa, että meillä oli yhtenäisiä indikaattoreita, meillä oli hyvää metodologiaa, tarvitaan yhtenäinen metodologia, jolla arvioidaan äh, vastaanottokykyjä tai, tai äh, niitä asteita, joissa määrin äh, kohdistopolitiikkaa on voitu toteuttaa tulevaisuudessa. 2008 vuodelle, jos katsotaan maksuja, niin vain 32 prosenttia vain tuli tästä suunnittelusyklistä. 2006 käytettiin suurin osa, joten sen vuoksi on niin vaikea niin vaikea on eh, arvioida, onko uusi suunnittelusykli ollut menestyksessä. Tämä koskee vuotta 2008 jossakin valtioissa ja 32 prosentin tasoa saavutettu on ollut myös lykkäyksiä kaikki niistä myöhästymisistä kantavat vastuun parlamenttikomissio. Meillä on ollut ehdotuksia koskien kriisiä. Niitä on esitetty 2008 vuodesta lähtien on ehdotettu yksinkertaistamistoimia. Se, mitä itse on tapahtunut, niin on, yrit, on yrittänyt parantaa omalla puolellamme toimia, mutta mitäpä jäsenvaltiot, pallo on niiden käsissä ja sillä täytyy saada aikaan merkittävää edistystä. Kiitoksia. Kollega Surjan. Seuraavaksi Lopes Akula, minuutti. Kollegi Lopez Aguilar ist nicht anwesend. Aguilar ei ole paikalla. Sitten kollega Bauer, kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti, puhemies. Minä haluaisin palauttaa mielin sen, että Euroopan unionilla on olemassa sopimus operaatiosta. Sopimuksessa on artikla 8, joka mainitsee myös naisten ja miesten tasa-arvon. Se on Euroopan unionin keskeisimpiä periaatteita. Jos meillä on toimia meidän täytyy myös tämä tasa-arvoperiaate pitää mielessä. Aina kun budjettiakin toteutamme ja puhumme vastuvapaudesta, niin siinäkin on osoitettava, että tasa-arvo on toteutunut käytännössä. Meillä on tiettyjä edellytyksiä tätä varten. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on tilastotietoja käytettävissä varojen käytöstä tästä talousarviosta niitä täytyy olla käytettävissä, mutta valitettavasti on todettava, että huolimatta kaikista ponnisteluista tähän mennessä meillä ei edelleenkään ole tietoja käytettävissämme valitettavasti niin, että voisimme todellakin pystyä tarkkaan miettimään yksityiskohtaisesti, miten talousharjoita on toteutettu. Viittaan tässä moneen alueeseen esimerkiksi, kun meillä on ongelmia syrjinnässä ja kun me haluamme toimia syrjintää vastaan. Esimerkiksi sosiaalirahasto on tästä yksi esimerkki. Sitten yksi aihe, jonka haluaisin myös mainita tässä yhteydessä, puhemies, jos sopii. Nimittäin tasa-arvokeskus ja se, miten sen perustaminen on viivästynyt, sen piti aloittaa työnsä 2008 jo. Valitettavasti nyt vaikuttaa siltä, että se virallisesti avautuu vasta tämän vuoden kesäkuussa, siis moisella viipellä osoittaa, että ongelmia on aika lailla, mukaan lukee myös talousarvio ongelmia. Meillä on paljon monivuotisia ohjelmia nyt toteutettavissa ja välitarkastelu on tulossa. Siksi haluaisin pyytääkin, että komissio voisi saada aikaan valvonta- ja seurantajärjestelmän niin, että voitaisiin yksittäisiä budjettikohtiakin tarkastella niin, että tasa-arvoa on kunnioitettu eri kohdissa. Näin voidaan taata, että varoja käytetään järkevällä tavalla tasa-arvonkin hyväksi, niin ettei synny epätasapainoa meidän järjestelmäämme. Kiitos kollega Bauer. Seuraavana kollega Mitchell, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kehitysnäkökulmasta vastuuvapauden tärkeys perustuu siihen, että pitää vakuuttaa veronmaksajille kaikilla Euroopassa siitä, että rahat käytetään tehokkaasti, jos ajatellaan avun toteutuksia ja sitä päästään 0,7 prosentin tavoitteeseen. Eli nyt pitää toimia tehokkaasti, niin ettei anneta vain lisää rahaa, vaan myös parempaa rahaa. EU-rahoilla pitää saada käsiksi paikallisia ratkaisuja, pitää antaa kehitysmaiden ihmisille omistajuus näissä asioissa, erityisesti jos ajatellaan maan omistusta. Moni nainen kuolee synnytyksissä, AIDS, malaria ja tuberkuloosi. Niihin menehtyy vielä neljä miljoonaa ihmistä, noin miljardi. Luku- ja kirjoitustaidotonta on vielä kehitysmaissa ja siksi meidän tavoitteemme on, että 20 prosenttia mm, määräistä menisi koulutukseen ja terveyteen. Olisi mukava nähdä, onko tämä toteutunut. Aina kun on käynyt kehittyvissä maissa, niin on, olen tavannut hyvin kyvykkäitä nuoria, yhtä kyvykkäitä kuin kaikkialla muuallakin. He tarvitsevat mahdollisuuksia pystyä, jotta pystyvät olemaan yrittäjiä ja sen takia pitää nimenomaan keskittyä koulutukseen. Siksi nämä tavoitteet on hyväksytty. Tilintarkastuksen on varmistettava se, että näihin tavoitteisiin päästään. Haluaisin sanoa, kun tässä on vielä muutama sekunti aikaa, että minun mielestäni tärkeimpiä tapoja saada ihmiset pois kauheasta köyhyydestä, jossa he elävät, on se, että annetaan heille mahdollisuus omistaa maata. Minä voin kertoa omasta maastani, miten kävi 1700-1800-luvulla Irlanti on jaettu sen takia, että menestyksekkäille annettiin pieniä maatilkkuja. Ei saa ainoastaan ihmisten avustamista, vaan pitää ajatella, että ihmiset ovat yrityskykyisiä, jos heille annetaan tukea. Kiitos. Kiitos kollega Mitchell. Tässä olivat valiokuntien edustajien puheet. Sitten ryhmäpuheenvuorot kollega Itälä. Seuraavaksi kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää ja arvostaa että neuvosto tuli paikalle koska kysymys on siitä haluaako neuvosto todella kantaa vastuuta veronmaksajien rahojen käytöstä ja haluaako neuvosto arvostaa parlamenttia ja sitä yhteistyötä ja siksi on tärkeää että neuvosto nyt todella on täällä paikalla. keskityn tässä parlamentin eh, vastuuvapauteen ja haluan kiittää esittelijä staesta erittäin hyvästä yhteistyöstä ja jaan hänen kanssaan nämä perusajatukset erittäin hyvät ajatukset siitä että parlamentti voi vain pärjätä jos päätöksenteko on riittävän avointa ja riittävän läpinäkyvää. siten me voimme estää ne skandaalit. me tiedämme että vaikka olisi kuinka pienistä rahoista kysymys jos löytyy väärinkäytöksiä niin maine on aina pitkäksi aikaa mennyt. tämän estäminen on äärimmäisen tärkeää ja kyse ei ole parlamentin rahoista vaan veronmaksajien rahoista ja siksi tämän järjestelmän pitää luoda aukottomaksi jotta me voimme kantaa vastuun loppuun asti. staesin mietinnössä oli paljon näitä hyviä periaatteita. oma ryhmäni kuitenkin lähti siitä että ehkä pitäisi saada lyhyempi ja ytimekkäämpi mietintö ja sen takia täällä oli näitä poistoja ja sitten saada tiettyjä konkreettisia asioita jotka koskettavat sitten meidän meppien työskentelyä ja parlamentin työskentelyä varsinaisessa lainsäädäntötyössä tällaisia täällä on esimerkiksi nyt lisättynä eh, kiinteistöpolitiikkaan. me tiedämme että siinä on paljon vielä perattavaa. meidän pitää saada tarkka selvitys miksi siellä on ongelmia. se on pitkän keskustelun aihe. me haluamme tietää miksi vierailukeskus on muutaman vuoden jo myöhässä. mikä voi mättää näissä asioissa? me haluamme tällaisiin asioihin vastauksia. täällä eh, nyt onnitellaan sitä että parlamentti on vihdoin saanut aikaiseksi e, uudet statuutit niin jäsenille kuin avustajille. pitää paikkansa se on ollut iso edistysaskel mutta niissä on vielä paljon muutettavaa ja kerron vain esimerkin siitä miten täältä strasbourgistakin nyt uuden statuutin mukaan itseni pitää lentää suoraan suomeen ja sieltä vasta brysseliin ei vaikka minulla olisi vierailijaryhmä huomenna brysselissä tai mietintö valmisteltavana en saa mennä brysseliin silloin minulle ei kukaan maksa matkoja eikä minkään näköisiä korvauksia. en ymmärrä miksi meidän elämämme täytyy tehdä niin hankalaksi kun tiedätte että täältä kotikaupunkiini turkuun suomeen niin, niin reissu kestää yhden päivän ja sieltä toinen takaisin jos haluan mennä brysseliin tekemään töitä. kun olen kysynyt miksi asia on näin niin hallinto vastaa että sittenhän te voitte lentää roomaan tai ateenan kautta sinne suomeen minulla ei ole roomassa eikä ateenassa toimistoa ja työtä mitä tehdä ne ovat brysselissä. jos meillä on kaksi paikkaa niin meidän pitää hyväksyä että me voimme molemmissa tehdä töitä ja siksi tässä on vielä asioita jotka on pakko muuttaa oikealle radalle ja niihin palataan vielä sitten ensi vuoden mietinnössä. Kiitoksia kollega Itälä. Sitten kollega Herzog. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Köszönettel szeretném kezdeni. Minä haluaisin aloittaa toteamalla muutamalla kiitoksen sanalla herra Stas ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin ovat tehneet loistavaa työtä. Tämä on erittäin hyvää työtä. Näin voidaan tästä jatkaa 2008 eteenpäin ja nähdään, kuinka rahat on käytetty. Haluaisin myöskin onnitella parlamentin edustajia, jotka ovat tehneet tarkistukset, jotka auttavat näiden asiakirjojen laatua. Tietenkin teillä on täällä erilaisia kantoja ja tiettyjä asioita voidaan jotenkin kehittää vielä tästä eteenpäin. Me tulemme äänestämään vastuuvapaudesta melko pian, me mepit ja meillä on täysi lainsäädännön vastuu vuoden 2008 tapahtumista ja tavoista, joilla varoja, varoja käyttiin budjetissa. Ja mä olen tässä vastuussa kansalaisten puolesta. Parlamentti on saanut tiettyjä varoja ja se katsoo, että se varat käyttää tiettyjen sääntöjen ja laatutavoitteiden mukaisesti, jotka me olemme itse asoittaneet. Kriisi aiheuttaa vastuksia kaikille kansalaisille, että on hyvin tärkeää, miten käytetään veronkantajien rahoja ja meihin kohdistuvat odotukset, täytyy olla korkeampia kuin ne, mitä me odotamme muilta, koska tämä on avain meidän uskottavuuteemme ja meidän integriteettiimme. Saman aikaan kuitenkin pitää pitää mielessä, että meidän hyväksymämme tarkastus sinänsä ei, varvonta sinänsä ei ole hyvä, riittävä siihen, sen turvaamiseen, että varoja käytetään järkevällä tavalla. Tämä voidaan saavuttaa vain siten, että saamme aikaan tehokkaan järjestelmän. Me, sosialistit, pidämme tätä tärkeimpänä. Siksi haluaisimme korostaa tätä. Täytyy pitää erittäin keskeisenä sitä, että sisäinen valvontajärjestelmä sen täytyy toimia riittävällä tavalla, koska olen vakuuttuneita siitä, että on parempi ennakoida ongelmia kuin jälkikäteen ruveta niitä korjailemaan. Sisäinen valvonta, se on, sille on tärkeää se, että se on riippumatonta, se varmaa, varmistaa asiallisuuden, niin, että otetaan kansainvälisiä eh, kirjanpidon eh, termejä, eh, normeja ja periaatteita. On saatu aikaan tehokas järjestelmä vuoden 2009 oli tässä mielessä parannusta. Ei ole kuitenkaan olemassa sellaista sisäistä valvonnan järjestelmää, joka olisi täysin virheetön, koska sitä tekevät ihmiset, joten täytyy joka vuosi tapahtua vastuuvapaudesta päättämisen. Haluan korostaa sitä, että tuimme niitä tarkistuksia, jotka olivat konkreettisia, jotka olivat toteutettavissa ja torjuimme kaikki yleiset asiat, yleiset kommentit, jotka eivät parantaneet, vaan tekivät kannastamme epäselvemmän. Hylkäsimme kaikki sellaiset esitykset, jotka olisivat jollakin tavoin vähentäneet poliittisten ryhmien riippumattomuutta, koska olemme vakuutuneita siitä, että Euroopan parlamentin yksiköiden riippumattomuus ja ö, vastuullinen varojenkäyttö on asia, jota voidaan lopettaa. Sosiaalidemokraattien ryhmä päätti työnsä tietoisena tästä. Muut poliittiset ryhmät, jos ne haluavat parantaa omaa poliittista toimintaa, niin täytyy sitten tehdä niin. Näillä ajatuksilla pyydän, että hyväksytte mietinnön ja myönnätte Euroopan parlamentille vastuuvapauden. Kiitoksia kollega Herzog. Sitten seuraavaksi kollega Gebrandi. Neljä minuuttia, olkaa hyvä voorzitter ik ben een eh, groot liefhebber van de britse rock. Eh, puhemies minä olen brittiryhmän ryhmän Genesiksen kovin eh, innostunut kannattaja. Se, he ovat kirjoittaneet laulun Dance on the Volcano ja se on ihan loistava laulu ja minä olen kuunnellut sitä ihan Alvarinsa tällä viikolla koko ajan ja minä olen ajatellut tätä Dance on the Volcano-asiaa äh, en niinkään Islannin takia, vaan myös tämän 2008 äh, talousarviokeskustelun vuoksi, koska silloin tuomi, tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt myöntämään hyväksymään meidän päätöksiämme tässä on pikemminkin nyt epäluottamusta ja epävarmuutta olemassa ja euroa, euroa painostetaan kovasti ja myös yhteisö- ja kansallista politiikkaa, siellä on kovasti painostusta ja tämä euroalueen tulivuorikin on liikehtimässä juuri paraikaa, mutta ei sen kuitenkaan tarvitse nyt vielä räjähtää, vaikka kansalaiset kovastikin epäilevät meidän toimintaamme ja tämä johtuu nimenomaan avoimuudesta. Me tarvitsemme suurempaa avoimuutta koko toimielimiin sekä neuvostoon. Neu- neuvoston pitäisi olla myös paikalla näissä keskusteluissamme ja neuvosto Neuvostossahan jäsenvaltiot, jäsenvaltiot ovat edustettuina ja joka vuosi neuvosto edustaa tuota suurinta häiriötä tässä budjettikeskustelussa ja siellä on hyvin hankala myös tietää, mihin varat on käytetty joka vuosi. Tämä avoimuuskeskustelu neuvoston osalta nimenomaan tulee e-, esiin ja minun on vaikea ymmärtää, minkä takia jäsenvaltioiden johtajat samalla tavalla toimivat vuodesta toiseen neuvostossa ja kansalaiset varmastikaan eivät voi tätä tilannetta hyväksyä. Me tarvitsemme myös entistä enemmän avoimuutta täällä parlamentissa itsessään. Stanislas aivan oikein eh, hyvinkin kriittisesti laati tätä tekstiä ja puhutti, puhui myös viime vuosien ongelmista ja siitä, että meidän täytyisi nyt avata eh, kaikki eh, ikkunat Apposen ammolleen, jotta kansalaisemme saavat todellakin tietää, mitä täällä teemme ja että me näitä kansalaisten verovaroja käytämme vastuullisesti. Ja, sit, ja sitten parlamentin ja neuvoston neuvoston yhteisestä so- herrasmiessopimuksesta. Sehän on tehnyt, tehty muutama vuosi sitten siitä syystä, että me emme täällä tappelisi toinen toisiamme vastaan. Ja tuo herrasmiessopimus on toki ollut kovasti hyödyllinen mutta se ei kuitenkaan toimi nykyisellään enää sillä tavalla kuin aikaisemmin, koska me olemme paljon enemmän asioista eri mieltä kuin aikaisemmin. Joka tapauksessa neuvosto ja parlamentti molemmat ovat kasvaneet kypsyyteen ja niiden pitäisi pystyä myös hoitamaan budjettivalvontaa ilman tällaista herrasmiessopimusta. Ja minä toivoisin, että komissio voisi käyttää tästä puheenvuoron ja neuvosto myös voisi ottaa kantaa siihen, voitaisiin voisiko niin ilman tällaista herrasmies-sopimustakin pystyä hoitamaan tämä budjettivalvonta ja toinen toistemme valvonta ilman tällaista herrasmiessopimusta sopimusta neuvoston ja parlamentin täytyy pystyä tanssimaan yhdessä ilman, että siitä aiheutuu valtavia ongelmia ja ilman, että meidän koko maan osamme räjähtää. Kiitoksia kollega Gebrandi. Sitten kollega Staes. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos hyvät kollegat arvoisa komission jäsen, herra neuvoston puheenjohtaja. Nyt en puhu tässä esittelijänä, vaan ryhmän jäsenenä. Minä haluaisin tarttua pariin asiaan ensinnäkin, mitä tulee vastuuhdelmentämiseen komissiolle. Tämä on kysymys komission jäsenelle samoin kuin neuvoston edustajalle. Suuri osa meidän varoistamme käytetään jäsenvaltioissa ja kun parlamentti joutuu on tämän tällaisten kansallisten varojen käyttöjulistusten taakse. Tämä ei ole mahdollista. Meillä on uusi sopimus. Sitten toinen asia, joka liittyy siihen, että komissiolla olisi mahdollisuus tehdä esityksiä mahdollisimman pikaisesti, jotta tällaisia pakollisia varoinkäyttösuunnitelmia esitettäisiin. Haluaisin kuulla, mitä te tästä sanotte. Oletteko te pohtineet, että voisitteko ajatella sitä, että tällaisia mahdollisuuksia käytettäisiin? On monia jäsenvaltioita, jotka tekevät jo näin. Tämä on tervehdittävä asia. Mutta tämä tapahtuu hyvin monilla eri tavoilla, eikä ole sekä hyvältä voitaisiin hiukan tasoitella. Jäsenvaltiot jo, jo, jo, jo rakentetaan erilaisia ne ovat jotkut niistä liittovaltioita ja niillä on äh, liittovaltion tason ministeriöitä, jotka tekevät kansallisia äh, lausumia asioista. Tässä merkitsee sitä, että kansallisten ministerin täytyy käydä keskusteluja paikallistason ministeriöiden kanssa ja paikalliset suunnitelmat voidaan sitten esittää varakäytössä voidaan esittää ja tuoda tänne parlamenttiin, ja jos niitä voidaan käydä laajempaa keskustelua, voidaan sanoa, että Valloniassa ja äh, Brysselin varakäytetään hyvin, Flanderissa huonommin esimerkiksi. Ja sitten toinen asia. Herra Liberatskin päätösohjelmaesityksessä mohditaan tilintustumistoimen erityiskertomusta, joka liittyy Turkin jäsenyyteen. Minusta sanamuoto sinä ole kovinkaan onnekkaasti valittu, koska jossakin, sanan, jossakin kappaleista käytetään väärällä tavoin ikään kuin me haluaisi puuttua jäsenyysneuvotteluihin. Olen tehnyt eh, herra Kaiden kanssa yhdessä tarkistuksia, joissa on annettu näiden tekstin kohtien poistamista tai muuttamista. Ja sitten herra neuvoston puheenjohtajavaltio, te voisitte kenties nyt sanoa, voisitteko te vastata kysymykseen, joka nyt esitteli ja tuomioistuin parlamentin valiokunta joka, jossa on puhuttu päätöslauselma esityksestä, joka koskee tätä asiaa. Olisiko kenties nyt valmis sanomaan, Voitteko tarttua tähän kysymykseen? Tämä on meille mitä tärkein asia, siis se, onko niin, että suhteet parlamentin ja neuvoston välillä, ovatko ne kunnossa? Kiitoksia kollegasta. Sitten kollega Ashford, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, president. Puhemies, minä puhun nyt brittikonservatiivipuolueen nimissä, joka tänä vuonna uudestaan tulee äänestämään budjetin vastuvapautta vastaan. Tämä on se kanta, joka meillä on jatkuvasti ollut. Ja tulemme jatkossakin tekemään näin. Kunnes näemme, että tässä näyttää käyttää lisämenettelyä, että voidaan ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kannat. Haluankin julkisesti todeta, että se kehitys, joka on viime aikoina saatu aikaiseksi, kun pyritään kehittämään taloushallinnon standardeja tämän viime komission aikana, niin kuitenkin tilintarkastustuomio huomaa, että tässä on kehitetty maatalouden alalla, tutkimuksessa, energiassa, liikenteessä ja koulutuksessa. Ja voin tietenkin todeta, että tämä on tietenkin hyvä, rohkaiseva askel eteenpäin. Kuitenkin vielä paljon tehtävää on edessä. Tilintarkastustuomioistuin on jälleen kommentoinut valvonnan heikkoutta, monia, monia rikkomuksia ja myöskin talon eh, rahojen hidasta takaisin saantia unionille. Ja on muuta selvää, että kun, kun vastuu loppujen on komission harteilla, niin jäsenvaltiot ja neuvosto, erityisesti neuvosto, heidän pitää olla myöskin enemmän tietoisia siinä, kun he soveltavat eurooppalaisen rahoituksen määräyksiä. Ja heidän pitää olla myöskin tiukempia siinä vaiheessa, kun he pyrkivät saamaan sitten vakuutuksia aikaiseksi niin me tällä Lissabonin sopimuksen puitteissa toiminnassa. Ja Euroopan parlamentin jäsenet, me olemme vastuussa eurooppalaisille veronmaksajille, että me voimme taata kansalaisille, että me saamme vastinetta rahalle. Ja taata myöskin kansalaisille, että myös Euroopan parlamentin tilintarkastusmenettely on luottava. Kunnes tilintarkastustuomioistuin saadaan sen positiivisen kannan asiaan. Minä ja minun puolueeni tulemme äänestämään tätä vastuuvapautta vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Ashford. Sitten seuraavaksi viisi minuuttia kollega Sondergaard. Kiitos herra puhemies. Tämä keskustelu käsittelee sitä, että me Euroopan parlamentin jäseninä yhdessä kukin omalta osaltaan otamme vastuuta siitä, miten vuonna 2008 on käytetty Euroopan unionin varoja. Ja jos vastuuvapaus käydään nyt ja äänestys tapahtuu toukokuussa, niin sen jälkeen täytyy voida myöskin puolustaa tätä kansalaisten suuntaan. Meidän ryhmämme on kriittinen. Ajattelen sitä, millä tavoin Euroopan unionin varoja käytettiin vuonna 2008. Luonnollisesti monet asiat ovat sujuneet hyvin ja on ollut jopa edistyksiä verrattuna vuonna 2009, mutta on sellaisia kohtia, joissa täytyy sanoa, että ei ole hyväksyttävää se, miten toimitaan harjoittu komission osalta, josta esimerkiksi varoja, jotka olivat kulttuurilähetintasolla tuomioistuin totesi, että vähintään 11 prosenttia varoista on käytetty sääntöjen vastaisesti virheiden tai puutteiden vuoksi tai petosten vuoksi. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että miljardeja euroja pelkästään tällä alueella ei olisi pitänyt maksaa. Onko tämä hyväksyttävää? No, tietysti on monia selityksiä. Komissio sanoi, että jäsenvaltiot ovat vastuussa, niihin pitäisi harjoittaa valvontaa. Jäsenvaltiot puolestaan sanovat, että komissio on syypää, koska säännöt ovat aivan liian mutkikkaat. Niin tätä voidaan tietysti jatkaa tätä keskustelua molempiin suuntiin ja lykätä syytä toiselle, mutta kysymys, joka pitäisi esittää, on se, tulemmeko me hyväksymään yhdistyksen, ammattiyhdistyksen tai, tai puolueen ö, tilinpäätöksen, jos 11 prosenttia varoista on käytetty sääntöjen vastaisesti. Minä, minun mielestäni ne ovat oikeassa, jotka sanovat, että me tarvitsemme perustavanlaatuisia rakenteellisia muutoksia, jotta tähän saataisiin parannus. Tästä syystä vastuuvapautta täytyy käyttää tällaisten muutosten läpiviemiseen. Tämän paineen täytyy myöskin vaikuttaa neuvoston suuntaan. Viime vuoden huhtikuussa parlamentti suurella enemmistöllä hylkäsi vuoden 2007 neuvoston budjetin vastuuvapauden suurella enemmistöllä. Me sanomme, että me emme voi äänestäjien suuntaan edustaa tällaista tilinpäätöstä niin kauan kuin neuvosto ei halua muodollisesti kokousta vastu, asiasta vastaavien parlamentin valiokuntien kanssa ja pysty esittämään selkeää vastuunottoa näissä kysymyksissä. Marraskuussa me sitten kuitenkin päätimme hyväksyä vastuuvapauden, mutta juuri samalla edellytyksellä, samoilla selkeillä edellytyksellä, että tänä vuonna pitäisi tapahtua muutoksen, mutta nyt joudumme toteamaan, että tällaista muutosta ei ole tapahtunut. Otan tästä konkreettisen esimerkin. Vuodesta toiseen neuvosto lykkää miljoonia euroja käännöksistä virkamatkoihin, jo olemassa olevien virkamatkoihin osoitettujen varojen lisäksi, joten täytyy kysyä neuvostolta, miksi näin tehdään, miksi tapahtuu tällaista varojen siirtoa, mitä näillä matkarahoilla oikein tehdään ja mitkä maat niitä saavat. Epävirallisesti ja pöytäkirjan ulkopuolella voisi sanoa, että, että tämä on epäselvä, mutta tänään neuvosto on julkisesti kieltäytynyt vastaamasta ja tämä ei riitä. Siksi me olemme sitä mieltä, että vastuuvapaus neuvoston budjetin osalta edellyttää sitä, että syntyy toimintavälinen sopimus, jonka tekee selvästi sen, että neuvosto ryhtyy harjoittamaan selkeää yhteistyötä ja avoimuutta. Me olemme tästä mielipiteestä yhtä mieltä monien muiden ryhmien ja kollegojen kanssa, mutta meidän kritiikkimme on selvää, joten meidän täytyy myöskin olla kriittisiä suhteessa omaan itseemme silloin, kun kysymys on meidän omista parlamentin varoista. Tästä syystä pahoittelemme sitä, että budjettivalvontavaliokunnan mietintö on vähemmän kriittinen kuin esittelijä olisi halunnut. Se merkitsee sitä, että me haluamme, että kriittiset kappaleet äänestetään takaisin mietintöön ja toivomme, että toukokuussa syntyy laaja enemmistö sen taakse, että tämä itsekritiikki nousee esille koska te mitään häiritsee. Sitä arvosteluita olemme osoittaneet neuvoston ja komission suuntaan. Vielä lopuksi haluaisin kiittää kollegoja, jotka budjettivalvontavaliokunnassa tänä vuonna jälleen ovat toimineet sen puolesta, että on saatu aikaan lisää avoimuutta ja vastuullista varojen käyttöä. Kiitoksia kollega Syndekaan. Sitten kollega Andreasen, kolme ja puoli minuuttia. president. Kiitoksia puhemies. Kollegat, vastuvapaus on yksi tärkeimpiä toimia, joista me vastuussa täällä parlamentissa. Meitä pyydetään sitten hyväksymään se tapa, jolla tavalla käyttää Euroopan kansalaisten veronmaksajien rahoja. Ja meidän pitää tehdä myöskin tähän päätös tämän tilintarkastustuomioiksen raportin pohjalta. Ja vain 10 prosenttia budjetista on näin selvitetty, ja, ja monissa muissa asioissa on sitten huomattavia virheitä. Hyväksyisikö mikään hallitus eh, jonkun yrityksen taseen tällä tasolla, ei tietenkään. Tilanne on ollut viimeiset 15 vuotta ihan sama. Ja parlamentti on aina myöntänyt vastuuvapauden. Niiden parannusten pohjalta, joita on Euroopan unionin varoissa nähty. No ikävä kyllä minun pitää nyt todeta, että mitä veronmaksajat haluavat tietää, on se, että onko, ovatko nämä rahat menneet oikeaan, oikealle henkilölle, oikealla tasolla, oikean suuruisina – ja meidän pitää tehdä tämä vastuuvapaus tämän pohjalta. Tietenkin vuosien aikana ainoa edistys, jota on saatu aikaiseksi komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa, on se, että vastuu on siirretty jäsenvaltioille. On totta, että ohjelmia pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa ja sitten toimielimet, jotka kuitenkin käyttävät rahoja, ovat sitten komission taholla. Ja se on se laitos, joka vapauttaa varat. Ja tämä laitos sen pitäisi myöskin tehdä tarpeellinen valvonta ennen kuin varat vapautetaan. Ja tilanne pahentuu myös sen suhteen, kun komissio ja parlamentti puhuvat täällä sitten soveltuvasta riskitasosta. Miksi täällä otetaan minkäännäköisiä riskejä ja virheitä siis, e, eikä säännönmukaisuuden poikkaamista, kun ajatellaan, että kuinkin meidän budjettimme on sen keskokoisen pankin budjetti. Viime vuonna vastuvapaus huhtikuusta marraskuulle, koska parlament totesi, että emme ole tyytyväisiä rahoitushallintoon. Vaikka tietenkin Suomessa ei tässä tätä niinkään kritisoinut. Mutta sitten marraskuussa annettiin sitten neuvostolle vastuvapaus. Nyt taas kaikki tykit ovat suunnattu neuvoston suuntaan ja erottaa lykkäystä. Olemmeko nyt vakavissamme vastuustamme vai pelaako tässä vain poliittista peliä? Onko vastuvapauden myöntäminen toimielinten välinen peli, niin kuin aikaisemmin on todettu? Voitko veronmaksajat sallia tällaista peliä enää? Tämä on heidän rahoistaan kyse nyt. Kollegat, vetoan teihin kaikkiin, käyttäkää vastuutanne varovaisesti. Ja parlamentin, neuvoston ja, ja myöskin Euroopan kehitysrahaston ja tilintarkastustoimiston vastuuvapauksista. He eivät selvitä omia rahoituksia etuja näissä Joten kaiken tämän pitäisi tapahtua luotettavan rahoitushallinnon puitteissa. Kiitoksia. Andreas. Kiitoksia kollega Andreasen. Sitten kollega Czarnecki. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Jest problem, mianowicie... Niin, tässä on nyt kysymys Huomaan, että tämä on Lopez Garidon nimi tuolla puhelistalla. Luojan kiitos, hän tulee puhumaan neuvoston puolesta, mutta hän tulee viittaamaan siihen, mitä minä sano neuvoston budjetista ja siitä, että tätä budjettia ei ole riittävällä tavalla pantu toimeen, mutta hän oli kuullut tätä, koska hän ei olisi saapunut tänne. Hän oli myöhässä. Niin. Voitko puhua tästä työjärjestysasiasta, minkä te halusitte kertoa? Olkaa hyvä. Chciałem powiedzieć bardzo krótko, panie przewodniczący. Niin, hämmä lyhyesti puheenjohtaja, puhemies. Minä haluan antaa ministerille tilaisuuden. Hän mielestä hänen pitää tarttua, mistä minä puhuin, ja haluaisin tässä, mitä alussa sanoin. Sie haben ja mit Recht schon gesagt, dass der Herr Kollege Tehän totesitte, että Lopes Karidi on oikeasti tässä puhelistalla, mutta hänelläkin on sama puhevapaus kuin teilläkin. Sitten kollega Erenhause, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Yhdessä asiassa varmasti kaikki budjettivaltavaliokunnan jäsenet ovat yhtä mieltä, nimittäin me tarvitsemme ratkaisuja EUn virastojärjestelmään. Tästä syystä haluaisin tänään estellä 11 lähestymistapaa ratkaisuiksi, jolloin joka vuosi voisimme säästää puoli miljardia euroa ilman, että hallinnon laatu tästä kärsisi. Nämä 11 ratkaisulähestymät ovat seuraavat. Ensinnäkin tarvitaan riittävää per- alkuperäisoikeudellista lähtökohtaa, jota oli Lissabonin kautta kanssa syytä, tarvitaan riittävästi analyysejä siitä, mikä on se lisäarvo, joka syntyy näistä hajautuksista. Kolmanneksi täytyy sulkea seitsemän virastoa ja yhdistää yksittäisten virastojen hallintotoimet. Neljänneksi, tulevaisuudessa jokaisella virastolla täytyy olla suoraa vastuuta yhdelle ainoalle komission jäsenelle ja komission jäsen, joka vastaa hallinnosta, hänen pitäisi olla vastuussa horisontaalisista tehtävistä. Viidenneksi pyritään vähentämään hallintoneuvostojen jäsenten lukumäärää. Täysi, täysin lukumäärää pitäisi vähentää kymmeneen 10 prosenttinenkin saisi, 10 prosenttinenkin saisi olla 20 enempää. Pitää olla myöskin luettelo toimipaikkakriteereistä, kuten Rova Hauk juuri esitteli, mitä nimenomaan tulee näihin, tämä tulee ottaa huomioon silloin, kun päätetään, missä virastot sijaitsevat. Seitsemänneksi EU-virastojen pitäisi olla vapaita henkilöstösäännöstä. Kahdeksanneksi virastojen johtajat tulisi nimittää komission esityksestä ja vasta parlamenttia kuultua ja vasta parlamenttia tuo suostumuksensa. Ja nimenomaan täsmällin määrän, lukkoiluiden määräajan puitteissa. Sitten on saatu aikaan sopimus ja virastojen välillä, jossa ovat kvantiteiset kriteerit, jonka mukaan tilintostuomioistuin pystyy kokoamaan tällaisen toiminnallisen arvojärjestyksen kymmenenneksi. Kaikkien virastojen tulee lähettää rahoituskysymyksiä koskevat tiedot tietopankkiin, jotta me voisimme helposti tehdä tilastollisia arvioita niiden toiminnasta, koska tämä oli mahdollista, koska tiedot tulevat paperilla. 19. lähetysperiaate perustamisvaatimuksia tähän saakka ei ole komissiossa huomioon. Ratkaisuvat siis pöydällä, herra Geyer, Orva Kressle. Nyt on aika pystyä myöskin hyväksymään tällaiset ratkaisumahdollisuudet. dank, herr Kollege. Kiitoksia, kollega Ehrenhauser. Sitten Lopis Karido neuvoston puolesta. Olkaa hyvä. Gracias, Kiitos puhemies. Minä olen kovasti iloinen siitä, että saan osallistua tähän keskusteluun. Vaikka minua nyt ei virallisesti tänne kutsuttukaan, eli parlamentti ei minua virallisesti kutsunutkaan tähän keskusteluun osallistumaan siitä syystä, kun sitten sain tietää, että parlamentin jotkut jäsenet ovat pyytäneet minun saapuvan tänne, niin saavuin tänne kyllä kovasti ilahtuneena siitä, että saan osallistua nyt tähän keskusteluun. Minä uskon, että neuvoston talousarvion toteuttaminen vuodelle 2008 on hoidettu aivan oikein ja se käy ilmi myös tuosta tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta. Olemme kuulleet muutamia puheenvuoroja, esimerkiksi Syödenkaarin puheenvuoron avoimuudesta ja avoimuuden puuttumisesta ja avoimuuden eri asteista. Ja minä haluan hyvin selkeästi ilmoittaa kantani siitä, että neuvosto on sitä mieltä, että se on toiminut täysin avoimesti oman budjettinsa toteuttamisessa. Ja lisäksi se soveltaa aivan oikein niitä vaatimuksia, joita rahoitusasetus meille on me, rahoitusasetuksesta meille lankeaa. Ja kuten tiedätte, niin neuvosto omilla nettisivuillaan julkaisee tiedonannon edellisvuoden varainkäytöstä. Ja minä haluaisinkin kiinnittää huomiotanne siihen tosiasiaan, että juuri nykyisellään neuvosto on ainokainen toimielin, joka on julkaissut edeltävän tiedonantonsa jo 2009 varainkäytöstään ja julkaissut sen kaiken kansan tietoon. Ja tässä juuri muutama päivä sitten, 15. päivä maaliskuuta, Koreperin puheenjohtaja, pysyvien edustajien puheenjohtaja ja neuvoston pääsihteeristö ovat käyneet vierailulla parlamentin budjettivaliokunnan budjettivalvontavaliokunnassa. Ja tuossa kokouksessa on kaikki pyydetty ja vaadittu tieto välitetty eteenpäin niiden kysymysten pohjalta, joita valvontavaliokunta parlamentista neuvostolle esitti neuvoston 2008 budjetin toteuttamisesta. Herra Gerbrandi esitti kysymyksen siitä, pitäisi, että meidän pitäisi uudistaa tätä vastavuoroista valvoa molemmissa toimielimissä ilman tätä herrasmiessopimusta. Näin herra Gerbrandi sanoi puheenvuorossaan. Jos parlamentti tahtoo nyt tuota sopimusta käydä uudelleen läpi, niin neuvosto varmasti on siihen valmis neuvosto on varmasti valmis käymään keskustelua uudesta sopimuksesta, mikäli se tarpeelliseksi ilmenee vastavuoroisuuden perusteella näiden kahden toimielimen välillä. Eli mitään ongelmaa ei siitä pitäisi syntyä keskustelusta tästä herrasmiessopimuksesta sopimuksesta ja sitten mahdollisesti päästä uuteen sopimukseen, joka parantaa tilannetta entisestään. No, tämä nyt on se, mitä neuvostolla tällä erää on sanottavana keskusteluun, jota tällä, tänä aamuna täällä on käyty. Minä haluan vielä kiittää teitä tästä suullisesta kutsusta saapua tähän kokoukseenne, mutta toistan vielä, että minua ei virallisesti tähän täysistuntoon kukaan kutsunut. Kiitos puhemies. Kiitoksia herra ministeri. Kiitokset, että olette meidän toivemme ottaneet tämän ystävällisesti esille. Ja oikeastaan hän ei koskaan lähetä virallista kutsua tänne. Ja olen jonkun aikaa ollut mukana jo. Ja olen todennut, että tässä teidänkin tapauksessa, kun neuvosto ei varmaan tiedä tarkkaan, että pitää olla paikalla, niin tämä auttaa puheenjohtajakautta, jos tulee paikan päälle. Sitten seuraavaksi Kollega Odi, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Merci. Kiitokset äh, puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Kiitokset kovasti siitä, että olette saapuneet tänne täysistuntoomme ja minä kiitän myös Liderovskia minä käytän puheenvuoron kansanpuolueen äh, puolesta vastuuvapauden hyväksymisessä ja minä kiitän tilintarkastustuomioistuinta ja herra Calderaa sen puheenjohtajaa erityisesti, joka on tehnyt valtavaa työtä selventääkseen meille tässä hyvin hankalassa budjettimenettelyssä kaikkia asioita. Minä haluaisin todellakin havaita, että tässä on menty aivan oikeaan suuntaan. Herra Siim Kallas on tehnyt kovasti työtä aikaisemmalla toimikaudellaan tässä asiassa. Näistä vuosittaisista tilintarkastuksista sanoisin, että tilintarkastustuomioistuin on antanut myönteisen vakuutuksensa ja tämä myönteinen myönteinen, myönteisyys on tietysti hyvä asia, vaikka konservatiivit sitä ovat aikaisemmin myös toivoneet ja nyt olemme päässeet tähän tavoitteeseen, jota olemme pyytäneet. Minä joka tapauksessa tahtoisin kuitenkin toivoa, että meillä olisi 70 miljardin omat varat ja minä olenkin hämmästynyt siitä, että me emme näitä eh, noin 40 miljardin jäsenvaltioiden velkoja ole käyttäneet eh, järkevämmällä tavalla. Ja sitten me olemme kuulleet täältä, että tilintarkastustuomioistuimen päätös on negatiivinen. No minä olen lukenut sen ja olen lukenut sen moneenkin kertaan ja siitä on vaikea ymmärtää artiklan 247 äh, pohjalta, 87 pohjalta saada tietää, miten nyt tätä lopputekstiä tulee tulkita. Tilintarkastustuomioistuin on antanut meille viisikin kappaletta tekstiä, mutta lopputulos on aika hämärä ja toivoisimme, että tilintarkastustuomioistuin myös antaa vastauksen tähän äh, artiklaan 287. Ja me olemme nyt kokoontuneet tänne äh, keskustellaksemme kokonaisuudestaan tästä vastuuvapaudesta ja kaikista metodeista ja erilaisista tarkastuslausumista ja kansallisista sitoumuksista seuraamuksista ja kansallisesta valvonnasta, koko, jota tarvitaan koko tilintarkastuksen ketjuun ja tähän vastuuvapauteen lopuksi. Minä toivoisin, että me voisimme hivenen vähentää näitä aikamääriä, koska me nyt olemme huhtikuussa 2010 ja keskustelemme vuodesta 2008. Tämä on hankalaa myös näin pitkällä aikavälillä. Tilintarkastustuomioistuin ei ole kiinnittänyt tähän huomiota eikä myöskään ole kiinnittänyt neuvostoon huomiota, joten ei meidän tarvitse neuvostoa sen enempää syyttää. Me tarvitsemme tarvitsisimme komission neuvoston ja parlamentin kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa yhteisen konferenssin siitä, että me voisimme uudistaa tätä vastuuvapausneuvotteluamme, koska asiat ovat äärimmäisen teknisiä ja hankalia, jotta saisimme tätä myös yksinkertaistettua ja nopeutettua. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Odi. Sitten kollega Weiler, kaksi minuuttia. Herr Präsident, liebe Puhemies, hyvät kollegat, hyvät komission ja erityisesti neuvoston edustajat. Joka vuosi tässä keskustelussa me kuulemme näistä parannuksista, kuinka eurooppalaisia varoja käytetään paremmin, tehokkaammin ja valvotaan enemmän niin käyttöä ja annetaan myöskin avoimuutta parlamentille ja kansalaisille. Kaikki tämä paranee vuosi vuodelta. Nyt ensimmäinen merkki näkyy siinä, että neuvostossa on muuttunut jotain. On hyvä kuulla tästä, mutta tämä nyt ei riitä meille vielä. Juuri nämä erot, jotka te mainitsitte, te olette sitä mieltä, että täällä on täydellinen avoimuus olemassa ja me olemme taas sitä mieltä, että te ette ole meidän vielä vastanneet marraskuun lopun keskustelun kysymyksiin. Tämä osoittaa, että siinä tässä on selkeä, selkeä ero vielä ja meidän pitäisi tehdä yhteistyötä kyllä tämän asian suhteen. Te puhuitte vuoden 1970 sopimuksesta ja, sitä haluatte katsoa uudestaan ja kehittää sitä. Mutta tämä odotus meidän taholta ei ole mikään uusi asia. Tämä olemme jo muutamat kerrat teille todenneet, ja nyt olette todenneet, että tämä on uusi asia. Ja me tuemme Zanekin mietintöä ja tuemme myöskin hänen kritiikkiä ja myöskin muiden ryhmien kritiikkiä. Emme tule antamaan vastuvapautta neuvostolle, emme tänään, emme ensi kuussakaan. Ja minua olettaa, kyllä hämmästyttää tämä Rova Andreassenin pyyntö, koska minulla on muuta selvä sitä mieltä, että jäsenvaltiot 80 prosentista varoja vastuussa, eikä tämmöinen mitenkään päästä sitten neuvostoa kuin koira veräistä, koska heidän pitää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Mutta tästä sitten seuraamus puuttuu. Herra Odi mainitsi tämän, että meidän pitää kehittää lisävälineitä tähän. Joka vuosi annamme neuvostolle keltaisen kortin ja sitten ei tapahdu mitään sen jälkeen. Joten meidän pitää kyllä sitten puuttua asioon muutenkin kuin pelkästään kritisoimalla, vaan katsoa, mitä tapahtuu sitten, jos neuvosto ei tee yhteistyötä meidän kanssamme. Tätä pitää kehittää. Tämä tarkoittaa uusia perustuslaillisia muutoksia. Kiitoksia kollega Weiler. Sitten me naiset herrat, katsoin työjärjestystä ja täällä ei saa laulaa lauluja ilman, että se on <laughs> hyväksytty. Eli ei saa täällä onnitella kollega Satsimarkisia, vaikka hänellä onkin synttärit. Ei saa laulaa siis. Kollega Satsimarkis. Kiitos puhemies. Tämä on erittäin mukavaa. Voitte hyvin pysyä paikoillanne. Niin, herra komission jäsen, eräs Euroopan kansanedustuksen kuninkaallisia oikeuksia on hyväksyä vastuuvapaudet Euroopan toiminimille. Se, miten Eurooppa kovalla työllä ansaittua rahaa käyttää, on tärkeä osa integraatioprojektia. Haluaisin ensinnäkin kaikkia esittelijöitä kiittää tehdystä työstä, mutta mietinnöstä näkyy sekä valoa että varjoa. Valoa näkyy kokonaisuudessaan talouden hoidossa ennen kaikkea siellä, missä EU itse valvoo varoja ja hallinnoi varoja. Siellä toimitaan sääntöjen mukaisesti. Onko se sitten tehokasta, on sitten luku sinänsä. Ja meidän pitäisi Euroopan parlamenttina voimakkaammin katsoa politiikan, poliittisten kysymysten ja toimeenpanon tehokkuutta ennen kaikkea ajattelen agenda 2020. Varjoja on kohesiopolitiikassa 11 prosenttia eh, varojen sääntöjen vastaista käyttöä. Eli on pitäisi enemmän pyrkiä katsomaan, miten peritään takaisin varoja, jotka on käytetty väärin. Parlamenttikin on havainnut, tämä valvontavaliokunta on tästä syystä hyväksynyt liberaalien eh, tarkistusesityksen. Me haluamme rahat takaisin sataprosenttisesti. 2010 tulemaan Euroopan komission vastuuvapauden käsittelijä, ja tämä tulee olemaan vaikeaa tietysti ajatella nimenomaan Lissabonin sopimuksen hidasta voimaantuloa. On sekä katsottava, onko niin, että syntyy enemmän avoimuuden puutetta, vastuuttomuutta johtuen siitä, mikä on eri yksittäisten komissioiden vastuu. Tämä, tullaan, tämä täytyy yksityiskohtaisesti käsitellä, mutta haluan tarttua kahteen asiaan jo. Nyt ensinnäkin kansalaisjärjestöt ja toinen alue on herrasmiessopimus. Vuonna 2008-2009 välillä Euroopan unioni on ö, antanut yli 300 miljoonaa varoja kansallis- kansalaisjärjestöille. Tässä on sellaisia järjestöjä kuin miksi Saksan nälänhäntänautuisjärjestö Deutsche Welle mutta myöskin sellaisia järjestöjä, jotka pyrkivät tuhoamaan Euroopan unionin ö, mainetta. Tämä ei ole hyväksyttävää, tämä täytyy hy- ottaa käsittelyn kohteeksi, pitää saada rekisteri näistä kansalaisjärjestöistä, koska niihin käytetään lakin paljon verorahoja. Herrasmien sopimuksesta haluaisin sanoa herra Lopez Garidolle, että haluan kiittää sitä, haluan kiittää sitä, että hän on tullut tänne. Haluaisin myöskin ottaa tämmöisenä historiallisena elementtinä, että 40 vuoden jälkeen astaan kyseenalaisesti herrasmien sopimuksesta työstämästä uudestaan tulemaan suuri askel ajatellen, mikä merkitys meillä on Lissabonin myötä. Ja se on myöskin välttämätöntä, täytyy huolehtia avoimuudesta sekä meillä että neuvostossa. Kiitoksia kollega Satsimarkakis. Sitten kollega Fox, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Jälleen kerran tälle parlamentin näitä tilitietoja pyritään vastavapautta näistä tiedoista. Nämä ovat ne tilit, joita, joista tilintarkastustuomioistuin kieltäytyy antamasta positiivista kommenttia, jotka ovat edelleenkin vajaita, jotka ovat vielä laillisia ja luotettavia. Ja he totesivat, että näissä on tä- ovat täynnä sääntöjen vastaisuutta ja meidän pitäisi kuitenkin hyväksyä nämä sitten. Mistä tässä ehdotettiin tämän vastuvapaan siirtämistä Euroopan poliisiakatemialle. Tuemme tätä suositusta, koska Olaf tarvitsee lisäaikaa tutkimusten tekemiseen. Täällä on tehty syytöksiä tämän akatemian puitteissa varojen väärinkäytöstä henkilöstö- ja hankintojen suhteen. Mutta voin todeta, että brittikonservatiivit eivät hyväksy tällaista sääntöjen vastaisuutta. Me emme anna vastuuvapautta, kunnes tilintarkastustuomio antaa positiivisen lausuman tähän. Luottamuspolitiikassa on tällä hetkellä hyvin alhaisella tasolla. Ja meidän pitää, me tulemme tätä alentamaan, jos me hyväksymme tämän. Joka kerta, kun me hyväksymme sellaisia tilejä, jotka ovat luettavia, niin me luomme lisää turhaa toimintaa. Ja, ja tällöin annamme myöskin viestin komissiolle, neuvostolle ja myöskin meidän vaalipiireillemme, että me otamme näitä asioita tarpeeksi vakavasti. Minun puolueeni tulee katsomaan erityisen varovaisesti sitä, miten liberaali ja sosiaalidemokraatti mepit tulee äänestämään tästä asiasta. Eivät he voi argumentoida kotona, että muuttaa politiikkaa ja puhdistaa asioita ja uudistaa niitä. Ja sitten vuosi vuodelta he hyväksyvät nämä perusteettomat tilit. Joka vuosi, kun me pyrimme tätä asiaa suojelmaan, meidän pitäisi vastustaa näitä perusteettomia tilejä. Emme saa antaa sille vastuuvapautta. Kiitoksia kollega Fox. Sitten kollega Pelde, minuutti. Kiitokset puhemies. Minä haluaisin esittää kritiikkiä komission vastuuvapauden myöntämisen eteen, koska tässä on niin paljon erilaisia epäselvyyksiä. Ja lisäksi meidän täytyisi myös kiinnittää huomiota siihen, että neljä eri, toimi, neljä eri elintä on esittänyt tähän oman kantansa ja komissio ei ole niihin reagoinut. Me tarvitsemme itsenäisen arvion myös tilanteen kehityksestä komission rinnalle ja meidän täytyy taata se, että tällä valvontaryhmällä on riittävästi keinoja ja myös laajempi mandaatti puuttua asioihin, ei pelkästään puhu puuttua näihin hallintomenoihin, vaan ainoastaan myös, ja vaan myös puuttua varojen varain käyttöön. Meitä, meidän täytyy osoittaa kriittistä mieltä nyt näissä kysymyksissä ja me tarvitsemme myös huomattavasti yksinkertaisempia sääntöjä, jotta yritykset voivat toimia tehokkaammin. Kiitoksia kollega Pelsi. Sitten kollega Holmaier, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvät kollegat, aluksi minä haluan tarttua kehitysavun ongelmiin, joita tilintarkastumistuin välittää meille jatkuvasti ja haluan myöskin kiittää hyvästä yhteistyöstä kollega Ajala Senderin kanssa. Yhteistyö on todella miellyttävää. Ensinnäkin ongelmat, jotka liittyvät budjettiapuun, toistuvat säännöllisesti. Se merkitsee sitä, että budjettituki, siinä syntyy jopa epäilys siitä, että korruptoituneille ja totaalisille järjestelmille, jossa me pyrimme auttamaan väestöä, siellä tämä johtaa väestöryhmien tai kriittisten henkilöiden sortamiseen. Ja olemme hyvin kriittisiä suhteessa tällaista apua, että tätä apua pitäisi vähentää tai se pitäisi lopettaa niiden maiden osalta, jossa selkeästi on ongelmia budjetti kautta annettavan avun maksamisessa. Toinen ongelma on sitten se, että maksatukset, niihin sisältyy usein virheitä, koordinointia puuttuu, kehitysapuhankkeiden suunta, suunnasta on epäselvyyttä, ongelmia eri tasojen ja instituutioiden välillä, eikä ole aina havaittavissa selkeitä painopisteitä. Olisi välttämätöntä toteuttaa painopisteiden asettaminen, jotta saadaan aika enemmän kestävyyttä ja tehokkuutta hankkeisiin niissä maissa, joissa ihmiset todellakin ovat hädän, hädässä ja avun tarpeessa. On välttämätöntä, että kehitysapu ja kehitysapurahasto kokonaisuudessaan integroidaan kokonaisbudjettiin. Toiseksi asiaksi haluaisin sanoa jotakin eh, siitä avusta, jota annetaan eh, liittymistä edeltävänä apuna Turkille. Kaikki tämä arvostelu, joka muiden maiden osat olisi johtanut jo siihen, että eh, rahoitustukea olisi annettu enää lainkaan, tämä ei kuitenkaan sitten Eh, johda varsinaisiin muuhun kuin nikotteluun yhteistyössä Turkin ja komission välillä. Haluaisin ensinnäkin, että lyödään lukkoon strategiatavoitteet, tavoitteet, aikamäärät, hankkeet, toimenpiteet, joilla mitataan tulosta ja myöskin katsotaan, mitä suoritukset ovat olleet. Jos, jos tämä eh, voisi johtaa sitten, jos tämä puuttuu ja sitten kuitenkin puhutaan siitä, että hankkeet ovat olleet menestyksekkäitä, minulla on epäilyksiä sen osalta, miten tätä, näitä ohjelmia voidaan toteuttaa ja ainakin osa varoista olisi saatava takaisin, kunnes on turvattu, että varat on käytetty oikein. Ja me olemme nyt saavuttaneet kompromissin ja olisi välttämätöntä pitää edelleen silmällä näitä ongelmia, koska muut maat, kuten Bulgaria, Romania ja Kreikka, niihin kohdistetaan hyvin ankaria toimita. Minusta olisi tärkeää, että kaikki hoidetaan samalla tavoin eikä eri tavoin. Toiseksi pyytäisin, että rakennuspolitiikan, rakennuspolitiikan osalta saataisiin keskipitkän tason politiikkaa, jossa olisi selkeitä suunnitelmia, rahoitus, rakennussuunnitelmia, rahoitussuunnitelmia, ja suurilla hankkeilla pitäisi olla omat budjettikohtansa, ja pitäisi olla myöskin omat raportointinsa niistä, ja meidän ei me tarvitsemme tietysti rakenteita ja meidän pitäisi kuitenkin suunnitella asioita avoimesti. Ja lyhyesti vielä lopuksi, herra puhemies, sitä on välttämätöntä, että ohjelmia pikaisesti yksinkertaistetaan tehdään vähemmän mutkikkaiksi, koska silloin voidaan välttyä ongelmien syntymisiltä yksittäisissä maissa. Tämä ei ole retorinen vaatimus, vaan tämä asia pitäisi viimeinkin toteuttaa. Kiitoksia kollega Holmaier. Sitten kollega Kaija, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komissaari, hyvät valtiosihteerit. Olen tyytyväinen, että olet täällä paikan päällä ja näin myöskin annatte neuvoston tunnustuksen tällä tärkeälle keskustelu, keskustelulle. Hyvät kollegat, tunnemme myöskin nämä temput. Jos olet jonkun laittaa huonoon valoon, niin kysyttävästi hänelle, että vaikka se epäilyttävä kysymys, että lyöttekö edelleenkin lapsianne? Ja täällä todettiin, että, että joku sitten on myöskin myöntänytkin tämän. Kollega Stassin parlamentin vastuuvapausmietintö, ja haluan kiittää häntä tästä työstä, vaikuttaa nyt siltä, että tämä on kriittinen mietintö. Kollega Stas, ainakin minun mielestäni jossain kohdissa noudat tätä logiikkaa juuri, mikä mainitsin. Itse kritiikki on hyvä, mutta kyllä se pitää olla myöskin osuvaa silloin, hyvä Söörä. Ja minä keskustelin omassa ryhmässäni että pitäisikö me ehkä hylätä jotain kohtia tästä vastuvapausmietinnöstä. Ja, mutta me olemme vähän vastu, no, tämän suhteen myöskin omissa maissamme painen alaisina. Ja miksi sitten me hylkäisimme jotain kohtaa, niin emme tietysti halua kieltää, kieltää kertomasta näistä. Ja me nähdään realiteeteista. Täällä on erotuksia, jotka ovat tietenkin sellaiset, jotka auttavatkin, että tavallaan tästä talousarviovalvontaa valiokunnasta toinen talousarvovalvontaelin, mm, e, mutta on myöskin muitakin asioita, jotka ovat hyviä. Mutta sitten täällä on tällaisia asioita, jotka ovat vain osa realiteetteja, vaikka esimerkiksi tarkistus 26. Tässä vaaditaan tällaista sisäistä ryhmien tarkastusjärjestelmää. Ei Tämä on itsestään selvää kyllä, mutta ST-ryhmässä tämä on ollut jo pitkän aikaa käytössä. Minun ryhmäni tietenkin tukisi tätä, mutta sitten jos me tuemme tätä, niin näyttäisi, että me pitäisi vielä tehdä jotain. Tämä on tämä nyt esimerkki siitä, jos me, me hyväksymme tämän, että jos tällainen realiteetti on mainittu mietinnössä. Tämän takia ehdottaisin, että laittaisiin mukaan muotoilu englanniksi seuraavanlaista, että pitää ottaa, tämä on tapahtunut jo ST-ryhmässä. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Geier. Als nächstes für zwei Minuten. Kiitos, kollega Geier. Nyt kaksi minuuttia, kollega Schmidt. Kiitos, herra puhemies. Vaikka ongelmia edelleen on. Valvonta tulee yhä paremmaksi eu varojen käyttämiseltä. Voimme myöskin nähdä tuloksia, mikä on ilahduttavaa, vaikka enemmänkin voidaan tehdä, jotta ei hukata senttiäkään. Sen pitää olla meidän mottomme. Mitä tulee kehitysrahastoihin? Euro, EU on maailman suurin avunantaja. On hyvä asia, että me osoitamme tällä tavoin, että me olemme merkittävä tekijä maailmassa, jolta me solidarisuutta maailman köyhille. Tämä on asia, jota kansalaiset voivat tukea, mutta varoja täytyy käyttää mahdollisimman parhaalla mahdollisella tavalla. Niitä ei pidä antaa korruptoineille johtajille, eikä pidä myöskään tuhlata rahoja sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät suuntaudu tulevaisuuteen ja joiden laatu ei ole hyvä. Parlamentissa meillä on tässä erityinen vastuu. Valiokunta on tehnyt erinäisiä tarkistuksia, joita myöskin esittelijä käsitteli melko myötämielisesti. EU pitää myös olla selkeämpi vaatiessaan niitä maita, joita EU tukee, että niissä noudatetaan perusihmisoikeuksia, kuten ilmaisuvapautta ja lehdistövapautta. Näin ei valitettavasti ole kaikkialla. Haluaisin ottaa selkeän esimerkin, herra puhemies. EU antaa tukea Eritrealle. Eritreassa hallituksen arvostelijoita päätyy vankilaan ilman oikeudenkäyntiä ilman, että he tietävät, mistä heitä syytetään. Vuosien ajan he ovat olleet järkyttävissä olosuhteissa. Mitä he ovat tehneet? Ovatko he, arvo, he ovat vain arvostelleet maan johtoa ja presidenttiä? Tässä meidän pitäisi puhua selvempää kieltä. Niin kauan kuin apua saavat maat eivät täytä perusvaatimuksia ihmisoikeuksista, EUn tuelle voidaan asettaa ehtoja. Herra puhemies, herra komission jäsen ja herra puheenjohtajavaltion edustaja. Minusta mietintö olisi ollut olla voimakkaampi ja selkeämpi tässä yhteydessä. Minusta Euroopan veronmaksajat olisivat odottaneet sitä meiltä. Kiitos. Kiitoksia kollega Schmidt. Sitten yksi minuutti kollega Van Dalen. Voorzitter, het rapport van collega Staes bevat een heel belangrijk... Hyvä puhemies. Tässä Stasin tekstissä on yksi tärkeä kohta, jossa puhutaan parlamentin jäsenistä julkisina henkilöinä. Minun mielestäni tämä kohta on aivan oikean suuntainen. Jokainen meistä on julkisuuden henkilö, jonka pitää pystyä selittämään kansalaisille ja julkiselle medialle, mitä työkseen tekee ja miksi. Ja meidän täytyy myös pystyä vastaamaan siitä, että veronmaksajien varoja on käytetty aivan oikein. Veronmaksajien täytyy saada tietää, mihin heidän rahansa on käytetty. Viime vuosien aikana monet asiat ovat kovasti parantuneet täällä parlamentissa, mutta tietysti täytyy muistaa, että tässä on vielä ongelmia tietyissä jäsenvaltioiden tai jäsenten ongelmi, varainkäytössä 240 000 euroa voi käyttää jokainen jäsen ja sitten me tarvitsemme tähän omat tilinpitäjämme, jotka voivat sitten laskea ja vastata näihin vaatimuksiin varainkäytön oikeudellisuudesta. Minä toivoisin, että muutosehdotusta 33 tästä kysymyksestä tuettaisiin. Kiitoksia sitten kollega Jertsijevska. Kaksi minuuttia, olkaa. Europejski Urząd Doboru Kadr, z angielskiego skrótu tak zwany EPSO, to między Eurooppalainen EPSON toimisto on henkilökunnan rektorista vastuussa toimielimille tai toimielimien rekrytoinnista. Toivottavasti katsoo tätä asiaa, että meidän pitää tehdä toimia, jotta me loisimme yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille ehdokkaille, jotka haluavat olla töissä eurooppalaisissa toimielimissä. Tällä hetkellä meillä on liian vähän virkamiehiä Itä-Euroopan maista, siis uusista jäsenvaltioista. Ja minun mielestäni pitäisi ottaa myöskin huomioon sitten korkeamman hallinnon taso. Ja tällä, on, tällä tasolla on hyvin vähän uusien jäsenvaltioiden virkamiehiä töissä. Rekrytointi kestää kauan ja ne henkilöt ovat päässeet sitten kilpailusta läpi. He ottavat jo sitten jotain muita virkoja vastaan, koska ovat ottaneet niin kauan aikaa koko rekrytointiprosessin päättymistä. Ja olen tyytyväinen, että Tällainen henkilökohtainen valintatoimisto on luotu uudistusprosessin puitteissa ja EPSO on ottanut myöskin huomioon parlamentin kommentteja tähän liittyen. Tulen seuraamaan tätä projektia ja tulen myöskin jatkuvasti muistamaan EPSOa, että EPSOn pitäisi ensinnäkin pyrkiä saamaan kaikkein parhaat kuori ja kermat päältä ja tuoda heidät tänne. Ja EPSOn pitää olla vastuussa siitä, että he löytävät parhaat henkilöt ja luoda sitten tästä listoja, joka sitten myös heijastelisi sitten jäsenvaltioiden jakoa EU:ssa. Kiitoksia. Sitten kollega Jevska. Sitten kollega Kalfin, kolme minuuttia. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин държавен секретар. Niin, hyvä komission jäsen, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin käyttää puheenvuoron nyt myös tästä vastuuvapauskysymyksestä. Minä haluaisin ensiksikin esittää pahoittelut siitä, että herra Stavrakarkis ei päässyt kokoukseemme tänään, vaikka hän on kovastikin tehnyt työtä varjoesittelijänä eh, demariryhmän puolesta asian eteen. Hän ei valitettavasti päässyt tänne eh, liikenneongelmien vuoksi. No, puhuisin juuri näiden täytäntöönpanevien virastojen avoimuuskysymyksistä ja ongelmista. Tämähän liittyy kokonaistalousongelmaan ylipäätään. Minä haluaisin kiittää Rova Mathieuta, samoin kuin myös Euroopan tilintarkastustuomioistuinta, samoin kuin niitä virastoja, jotka ovat tehneet meidän kanssamme yhteistyötä asian ratkaisemiseksi ja valottamiseksi. Näiden virastojen budjettimenettely on hyvin, hyvin monimutkainen ja erittäin raskas ja niitä on vaikea seurata ulkoa päin. Ja myös tämä menettelytapa eroaa virastosta toiseen. Ja me voimme huomauttaakin, että vuodesta toiseen toki näiden virastojen budjettikäsittely on helpottunut, mutta ei kuitenkaan vielä riittävästi. Ja nämä virastot, näiden virastojen täytyisi hyväksyä enemmänkin kritiikkiä ja ilman kritiikkiä me emme voi luottaa niihin niihin joka missään tapauksessa. Meidän täytyy myös vaatia budjetin tarkempaa ja tehokkaampaa toteuttamista myös näiden virastojen osalta ja myös näiden valvonta- ja tilintarkastusmenettelyissä on vielä parantamisen varaa. On havaittu ongelmia monissa virastoissa, mutta aikaisempina vuosina, mutta on havaittu, että nyt on parempaa kehitystä tapa, tava, ta, havaittavissa. Sepolissa, Euroopan poliisiyksikössä on ollut suor, suoria, suuria ongelmia, varsinkin tilin tarkastuskysymyksistä ja, ja erityisesti varajen hoidossa e, e, eri maista tulevien rahavarojen ohjaamisessa. Tietynlaisia kompromisseja on jo tehty vuosien kuluessa ja moniakin ratkaisuja on ikään kuin saatu aikaiseksi, mutta ongelmat eivät ole vielä lainkaan hälventyneet ja minä toivoisin, että tuo 2008 Sepolin vastuuvapautta siirrettäisiin myöhempään, jotta nämä erinäiset epämääräisyydet saataisiin hoidettua. Me olemme saaneet lupauksen tuolta, tuosta virastosta, että nämä ongelmat hoidetaan mitä pikimmin. Ja sitten vielä puhuisin tuon viraston vastuuhenkilöistä. He ovat luvanneet kovasti ponnistella ongelmien ratkaisemisesta, ratkaisemiseksi. Ja todellakin toivomme, että virastojen varainhoitoa korjattaisiin budjettikurin vahvistamisen suuntaan ja lisäksi niihin täytyy, niiden sääntöjä, tilintarkastussääntöjä ja varainhoitosääntöjä on ehdottomasti yksinkertaistettava ja lisäksi meidän täytyy liikkua tilintarkastustuomioistuimen tekemään e, hyvin, hyvän varainhoidon suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Piiper, olkaa hyvä. President, meine... Kiitos, herra puhemies. Hyvät naiset ja herrat, vain muutama kommentti, jotka liittyvät Euroopan varojen käytöstä laajentumisprosessissa. Meillä on edistyskertomus tilastosuunnistumista, joka koskevat tukea johdantaan Turkille. Budjettivaliokunnassa olimme hyvin pettyneitä tilastustuomioistuimen raportista ja sen tuloksista varoja. Komissio on viime kaudella käyttänyt ilman strategiaa, ilman vaikutusraportointia ja ennen kaikkea näistä hankkeista puuttui yhteys tähän itse liittymisprosessiin. Ja nyt uudella jäsenyyttä riittävällä välineellä näyttää siltä, että kuitenkaan sen käyttämistä huolimatta voida arvioida varojen käyttöä. Kysymys on yli 4,8 miljoonasta eurosta, vallitsee miljardista eurosta. Ja kysymys on niin viimeisestä siitä, miten voidaan poliittisesti vaikuttaa näihin jäsenyyttä edeltäviin tukiin. Seuraava arviointi tulee vasta 2012. Siksi budjettivaliokunta odottaa komissiolta nopeaa IPA-ohjelman uudelleen työstä työstämistä, jos edistystä ei tapahdu. Varat täytyy jäädyttää vuoden 2006 tasolle. Nyt näyttää siltä, että kompromissi on kuitenkin tulossa. Sen lisäksi yleisesti olemme sitä mieltä yleisesti, ilman että sitä nyt yleisesti sinne viittaa esimerkiksi Turkkiin, että jäsenyyttä tuki voitaisiin joustavalla tavalla ottaa käyttöön riippumatta jäsen, siitä on kysymys jäsenyydestä vai, vai kumppanuudesta tai naapuudesta, koska jos varoja voidaan käyttää vain jäsenyyteen, se voi osoittautua suureksi virheeksi. Vihreät ja vasemmisto arvostelee sitä, että eh, tässä puutumme ulkopolitiikkaan, että Turkki tätä kautta joutuisi erityiskohtelun kohteeksi. Ei, koska jos me emme reagoi selkeästi olemassa oleviin puutteisiin, silloin me annamme erityiskohtelua. Jos me teemme poikkeuksia Turkin tapauksessa, voimme saman tien myöskin sitten lopettaa budjettivallan osalta sen työ, joka koskee Kroatiaa, Kroatiaa, Kreikkaa, Bulgariaa tai Romaniaa. Ehkä komissio haluaa laittaa molemmat silmät kiinni, kun on kysymys Turkista. On totta kai pyrkivät tukemaan sitä, että Turkki lähestyisi eh, EUta ja se pitäisi täyttää ne kriteerit, jotka yhteisö itse on asettanut jäsenyydelle. Kiitoksia sitten kollega Saldemoos. Kaksi minuuttia. Men. Jeg vil i dag tale om øh, parlamentets... Kiitoksia. Minä haluaisin puhua parlamentin vastuuvapauskysymyksestä. Uskon, että tämä teksti, jonka nyt olemme saaneet silmiemme eteen, on kaikista kriittisin ja kiitän kovasti siitä, että siinä on niin hanakasti otettu kantaa näihin asioihin. On kyllä aika omituista, että vastuuvapausta käsitellään täällä samassa talossa, jota tuo vastuuvapaus koskee. Tässä raportissa sallitaan kuitenkin mahdollisuus meidän toimia hyväksyttävästi ja avoimesti hyväksyessämme vastuuvapauden. Meidän täytyy toimia avoimesti. Meillä on vielä paljonkin toivomisen varaa monissa asioissa ja meidän täytyy erityisesti nyt tulevaisuudessa keskittyä niihin kohtiin, joita meidän tulee pystyä parantamaan. Ja kansalaisille täytyy antaa paremmat välineet seurata meidän toimintaamme. Kansalaisten täytyy päästä paremmin käsiksi tietoon myös Europarl-sivuston kautta. Ja heidän täytyy saada myös kuulla kriittisiä ääniä. Heidän täytyisi pystyä käsittelemään ja saamaan tietoa kaikista toimialueistamme myös meidän riski- ja kysymyksistämme ja vaikeimmista kysymyksistämme. Avoimuutta voidaan lisätä kovasti kansalaisten suuntaan ja myös yksinkertaistaa tätä koko menettelytapaa, jotta kaikki voivat paremmin pysyä kärryillä siitä, mitä tehdään ja jotta meidän olisi helpompi asioita hallinnoida. Totta kai meidän ei ole järkevää pelkästään täällä Strasbourgissa tuhlata rahaa siihen, että toimistomme to, to, täällä toimisivat paremmin. Meidän täytyisi tähdätä yhden toimipaikan eh, tulevaisuuteen. Se se parantaisi hallintoamme tietysti huomattavasti. Ja meidän täytyy noudattaa samoja periaatteita kaikkialla unionissa varainhoidossamme ja budjettikysymyksissämme. Meidän täytyy kriti- kritisoida itse itseämme, jotta saamme uskottavuutta aikaiseksi. Kiitoksia kollega Schaldemose. Sitten kollega Delange. Kaksi minuuttia. Voorzitter, er is al heel veel gezegd in dit debat, dus ik wil mij... Puhemies, täällä todettiin jo täällä keskustelun aikana, että olisin vain kaksi muuta asiaa. Ensinnäkin parlamentin vastuuvapaus, jos meidän pitää muitakin vielä valvoa, niin pitää kyllä olla omankin talon suhteen kriittinen. Kollega taas on tehnyt tästä mietinnön. Ja kuusi, seitsemän vuotta sitten olisin tukenut sitä täysin rinnoin, mutta tällä välin on kyllä paljon tapahtunut ja paljon on parantunutkin. Ajattelen tässä vaikka matkakulujen korvaamisasiaa, sitten myöskin avustajien ohjesääntöä. Tietenkin täällä nämä kaikki parannukset eivät näy vielä tässä mietinnöstä, täysin, mutta ehkä pari viikon aikana hän voi tehdä näin, että saamme tasapainoisen mietinnön aikaiseksi. Luotan häneen kyllä asiassa. Sitten vielä toinen asia, ihan yleinen asia, herra puhemies. Uskon, että lähivuosina tulee olemaan hyvin vaikea talousarviokeskustelu edessämme, kun ajatellaan Lissabonin vaatimuksia, niin olettavasti talousarviot kasvavat. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä koskee juuri talousarviossa monia kriittisiä alueita tulee mukaan. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että tilintarkastusuomioistuin joutuu tarkastamaan nämä kaikki eri tavoitteet. Ja tässä ei pidä katsoa pelkästään sitä, pidetäänkö määräyksestä kiinni, ja tähän tilintarkastustuomioon tässä vaiheessa ei uudelleen tehdä, vaan kun katsomme tulevaisuuteen, jos me haluamme tehokkaan valvottavan budjettiin, niin tarvitsemme uuden tilintarkastustuomioistuimen. Haluamme, että tulevaisuudessa näissä keskusteluissa ovat mukana, kun puhutaan budjetista. Ja haluaisin mielen kuulla komission vastauksen tähän. Mikä on teidän kantanne tähän asiaan? Thank, Kiitoksia kollega De Lange. Seuraavaksi kollega Vaughan, kaksi minuuttia. Uh, uh, Kiitos puhemies. Minä halusin puhua Euroopan parlamentin vastuuvapaudesta – Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt kovasta työstä, hän on tehnyt muiden ohessa. Kaikki tässä salissa haluavat parantaa tilannetta, niitä liikutaan enemmän avoimuuden suuntaan, niin saadaan enemmän vastinetta rahalle, jota saadaan veromaksajilta, mutta täytyy varmistaa, että kaikki muutokset tässä prosessissa ovat parannuksia. Siksi en ole varma siitä, onko niin, että kaikki suositukset, joita mietinnössä on, sellaisia, että olisivat olleet parannuksia. Esimerkiksi suositus siitä, että muut poistettaisiin kylpyhuoneet tästä rakennuksesta, mikä on hyvin kallista, ja että korvattaisiin kaikki parlamentin autot toisilla. Ja myöskin suosituksia tässä mietinnössä, jotka on jo sisällytetty 2011 suunnitelmiin, esimerkiksi Euroopan television toteuttaminen niin, että se tulee tehokas ja se toimii asianmukaisesti, ja se, että myöskin pitkällä, pitkän tähtäyksen rakennusstrategia, mikä on jo käynnissä. Siinä on myös muitakin suosituksia, jotka jotka koskevat asioita, joissa jo on tapahtunut parannuksia tai joissa parannuksia ollaan tekemässä. Sen lisäksi haluaisin sanoa, herra puhemies, että mietinnössä on tietysti joitakin myönteisiä asioita, joita on syytä tukea, kuten esimerkiksi se, että pitäisiin vähentämään paperin tuhlausta painotyössä. Totta kai tällä pitää olla mahdollisuutta pyrkiä vähentämään tätä. Pitäisi myöskin pyrkiä rationalisoimaan ulkoisia selvityksiä yhteistyössä muiden toimielinten kanssa, jotta voidaan välttää päällekkäistä työtä ja saada aikaan myöskin tehokkuutta ja sitä kautta syntyvää säästöä voidaan edistää. Ja tämä olisi hyvin tärkeää ajatella vuoden 2011 parlamentin budjettia. Ja myöskin vuotuinen kertomus hallinnosta Tämä on hyvin tärkeitä asioita. Todellakin on tärkeää saada keskustelussa aikaan tasapainoa, kun käydään parlamentin vastuuvapaudesta. Meillä on epäilystäkään siitä, että budjettimaalta valiokunta tulee varmistamaan tulevaisuudessa sitä, että se hoitaa vastuunsa asianmukaisesti ja että saamme raportteja siitä, miten tässä mietinnössä olleita suosituksia on toteutettu. Kiitoksia kollega Bon, Sitten kollega Ryby, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät naiset herrat, Ensinnäkin haluaisin todeta, olen tyytyväinen, että tällä viikolla sai tulla Strasburgiin eikä Brysseliin, koska Strasburg on minulle lähempänä ja tämä on minulle suuri etu. Huolimatta sitä, että lentoliikenne ei toiminut, pyysin tulemaan tämän aika, aika hyvin. Sitten Moonin suhteen tulen samaa mieltä, että tällä viikolla meillä on aina täällä, tällainen paperi, jossa näkyy, mitä kaikkia asioita tulee estyslistalle täysistunnossa. On hyvä, jos me täällä työpaikoilla myöskin saisimme tietokoneen, jotta voisimme katsoa elektronisessa, sähköisessä muodossa, jotta sitten äänestyksissä meillä olisi edessämme juuri ne tarkistukset omalla kielellämme, josta äänestetään, jotta voimme tällä tavoin myöskin äänestykset viedä ihan tällä tavoin paremmin läpi. Meillä on satoja äänestyksiä että tarvitse aina kantaa tätä paperipinua mukanaan, vaan olisi parempi, jos asiat olisivat sähköisessä muodossa. Kyllä parlamentin pitäisi olla tässä johtavassa asemassa teknologian suhteen. Toinen asia vielä sitten, kun me matkustamme, tästä tulee kaikki nämä laskut, kululaskut, jotka on, liittyy paljon byrokratiaa nykyään. Tästä on paljon haittaa ja vaivaa meille. Ja myöskin meidän hallintomme tekee lisätarkastuksia ja vaatii lisää vaatimuksia näiltä. Meidän pitäisi työryhmissä kyllä palata tähän tärkeimpään, eli tehdä tarkat laskut ja sitten pyrkiä vähentämään byrokratiaa 25 prosentilla, eikä niin kuin viime kuukausina tapahtunut, sitä on lisätty 50 prosentilla. Rakenteesta toteaisin vielä, että komissio voisi tarkastaa sen, että kun täällä on monia kriisimaita, jotka ovat rahoitukseltaan huonossa tilanteessa, niin voidaan ehkä tarkastella, että voitaisiinko kohesio rahastoista tai rakennerahastoista tehdä lisäinvestointeja. Eli voitaisiin vaikka lisätä omien varojen määrä 1,27, jotta tällä tavoin voidaan tukea. Tämä on sellaista järkevää. Kiitoksia. Danke, Kiitoksia, kollega Rybik. Sitten sitten normaali keskustelun lopuksi kollega Tikao, minuutti 30. Vielen Dank, Herr President, Mr. Commissioner. Aș dori să încep... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin ensiksikin puhua tästä unionin vastuuvapaudesta 2008 ja erityisesti jaostosta kolme ja täytäntöönpanosta. Me olemme, minä olen kovasti ilahtunut siitä, että yhdistynyt kuningaskunta Hollanti ja Ruotsi ovat puuttuneet nyt tähän kysymykseen. Ja olen sitä mieltä, että pääsemme eteenpäin näissä monissa kysymyksissä, kun kansalliset ilmoitukset vielä paremmin kehittyvät ja näin sitten voidaan näitä eri varoja paremmin ohjata ja kohdentaa eri maihin ja saadaan paremmin varoja hallittua. Ja jos mietin tätä tutkimusohjelmaa, minun mielestäni on hyvin ikävää, että riittävästi varoja ei ole annettu moderniin tutkimukseen ja toivon, että voitaisiin tulevaisuudessa paremmin ohjata varoja tähän tulevaan tutkimus, tutkimuksen puiteohjelmaan. Ja lisäksi minä olisin kiinnostunut kiinnostunut henkilötietojen suojasta ja sitä ei ole, siihen ei ohjattu varoja vuonna 2008. Tulevaisuudessa siihen pitäisi enemmän kehittää, sitä pitäisi enemmän kehittää. Ja vuosi 2008 osoittaa, että meillä on pitkällä aikavälillä liian paljon menoja ja liian vähän varoja ja meidän täytyy pystyä tasapainottamaan tätä tilannetta ja ohjata varat, kohdentaa varat paljon paremmin ja meidän täytyy mm, ohjata varat nimenomaan siihen, mihin, missä niitä tarvitaan ja myös pyrkiä laajentamaan koko tilin, tilin päätösmenettelyä paljon pidemmälle aikavälille, jotta näemme asiat paljon laajemmasta vinkkelistä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Sitten mettyy tapa ilman puolista. Kollega Sepä, olkaa hyvä. Ja president. Kiitos puhemies. Jos me haluamme unionin, jonka kansalaiset hyväksyvät, silloin keskeistä on se, että kansalaiset myös tietävät, mitä tapahtuu varoilla, joita heiltä viedään verojen muodossa. Ja tässä mielessä kollega Skaldemosen vaatimus eh, lisävoimuudesta on erittäin oikeutettua ja tässä todella, tästä todellakin riippuu koko eurooppalainen hanke. Kysymys on kuitenkaan pelkästään avoimuudesta, vaan myöskin siitä, mitä voidaan ymmärtää se, mitä esitetään. Meille maksetaan siitä, että me käsittelemme näitä asioita ammattimaisesti, mutta kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus, jos he haavat, saavat asiakirjan eteensä, että he myöskin pystyvät ymmärtämään jotakin asiakirjasta. Tässä syystä komissiolta ja ne täytyisi vaatia, että se konkreettisesti pohtii sitä, miten sen asiakirjat ovat ymmärrettäviä ennen kaikkea, mitä tulee budjettipuitteisiin. Ja tässä kansalaiset varmastikin nopeasti ymmärtäisivät sen, miten pieni tai suuri eh, unionin budjetti on ja miten paljon unionilta vaaditaan. Se, että jäsenvaltiot aina jatkuvasti vaativat, että EU pitää tehdä jotakin, mutta toisaalta e- unionilla ei ole näitä varoja. Tämä on poliittinen ongelma, joka meillä kaikilla on, ja tässä komissiolla olisi työkenttää lähivuosina. Kiitoksia kollega Seepö. Sitten kollega Obermeier. Kiitoksia puhemies tähän kriittiseen keskusteluun ja tämä liittymistä edeltävä apu Turkille. Kaksi tämä kasvoi, vaikka Turkki oli edistynyt. Ja tilintarkastustuomioisen raportti osoittaa huomattavia ongelmia. Varoja ei käytetty tarpeeksi kohdennetusti eikä niitä arvioitu tarpeeksi tehokkaasti, vaadinkin komissiota ennen vastuuvapautta mennä kansalaisten taholle ja kertoa, mitä näille 800 miljoonalle, 800 miljoonalle on tapahtunut Turkin avun suhteen. Me tulee virastoihin, niiden kasvaminen ja uusien tehtävien antaminen virastoille on vuosi 2000 eteenpäin kolminkertaistunut. Onko tämmöistä Lissabonin strategian mukaista, jos pyritään vähentämään byrokratiaa, vaikka turvapaikkavirasto? Ja sitten 2008 tehtiin huumeiden tarkkailukeskus, en tiedä, ovatko he nukkuneet sitten, kun vuoden alussa Tsekissä hyväksyttiin kovat huumeet. Ja sitten alkaa tästä rajat ylittävää huumeturismia. Eli pien, muiden huumeiden kanssa ollaan tiukkoja, mutta kovien huumeiden suhteen ollaan sitten löysiä. Kiitoksia kollega ja sitten kollega Kaspari. Ja Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Minäkin haluaisin äh, tarttua näihin jäsenyteltäviin apuihin. Tilintarkastustuomioistuin sanoo kertomuksessaan selvästi, että se ei pysty olemassa olemista ohjelmista äh, osoittamaan, että varat on käytetty asianmukaisesti. Euroopan komissio on siis käynnistänyt ohjelmia, jotka eivät ole valvottavissa, joiden tehokkuutta ei voida tutkia. Budjetinvalvontavaliokunta on ottanut selkeän kannan asiassa omassa lausunnossaan, ja nyt äh, tapahtuu uskomatonta turkkilaisten lobbailua. Kysymys on budjetin vastuvapaudesta eikä Turkin jäsenyydestä. Kysymys ei ole siitä, haluamme, haluammeko nyt miellyttää ystävällismielisten maiden eh, edustajia, vaan haluamme katsoa, ovatko ohjelmat tehokkaita, päätyvätkö rahat niille ihmisille, joille ne on tarkoitettu, eivätkä katoa jonnekin matkalla ja kysymys on viime kädessä siitä, mitä, miten käsitellään Euroopan veromaksajien varoja, ja siksi olisin eh, iloinen, jos äänestyksestä, sitten kun se tulee, myöskin enemmistö voisi asianmukaisesti tukea päätöstä. Kiitoksia kollega Kaspari. Sitten kollega Brons. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Minä edustan puoluetta, joka vastustaa koko EU-projektia ja, ja meidän maamme jäsenyyttä EU-ssa. Tämä saattaa sekä johtaa sen, että me hylkäisimme sitten vastuuvapauden, kun ajatellaan, mitä toisenlaistoa täällä on, mutta haluan kieltää tämän epäilyksen. Tietenkin me voisin tavallaan kieltää kaiken tulevan varojen käyttö, mutta haluaisin tukea sitä vastuuvapauden hyväksymistä edellis- menneisyyteen liittyen, jos todistajallista tukee se, vaikka me ehkä hyväksykään tämän varojen käytön tarkoitusperiä. Kuitenkin tulen vastustamaan vastuuvapautta kokonaisuudessa, koska näiden sääntöjen rikkomusten määrä on suuri. Ei me nyt tässä, tässä sääntöjen määräisyydestä eh, eroa sen suhteen, mitä tässä päättää, vaan toivon, että katsotaan, että tämän varojen käytöstä kaikki muutkin ottavat samanlaisen kannan kuin mekin otamme. Kiitoksia kollega Brons. Näin on tämä kierros päättyy olla klassin puheenvuorolla. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, me puhumme vastuuvapaudesta vuoden 2008 talousarvion vastuuvapaudesta, mutta se on myös mahdollisuus katsoa eteenpäin ennakoiden ja meidän pitää erityisesti ajatellen kaikkia virastoja, jotka on käynnistetty, katsoa niitä. Virastoja ne pitää, virasto pitää antaa rahoitusta, mutta on huolettava myös siitä, että ne voivat myöskin sisällöllisesti työskennellä. Ajattelen juuri sitä virastoa, joka käsittelee kemiallisia kysymyksiä ja joka joutuu käsittelemään torjuntaa aineitakin tulevaisuudessa. Meidän pitää huolehtia silloin siitä, että työstä tulee tehokasta ja että suuntautuu tulevaisuuteen ja että se vastaa myöskin meidän politiikkaamme. Ja tästä pyytäisin, että kaikki tukisivat sitä, että nämä virastot ovat tehokkaasti toimia meidän puolestamme myös tulevaisuudessa. Kiitoksia kollega Klass. Sitten komissio, olkaa hyvä. Herra Semeta. Uh, Kiitos puhemies. Haluaisin korostaa vielä kerran sitä, että komissio on sitoutunut seuraamaan edistystä, jota on saatu viime vuosina, jotta voitaisiin edelleen parantaa varojen käytön laatua. Tietysti tulen tarkastelemaan huolellisesti vastuuvapauspäätöksiä, jotka Euroopan parlamentti tulee kahden viikon kuluttua hyväksymään, ja komissio tulee varmistamaan sen, että tapahtuu asianmukaista seurantaa. Haluaisin myös kiittää teitä hyvästä keskustelusta tänään ja olen kuullut monia hyviä ajatuksia keskustelun aikana haluaisin tarttua niistä vain muutamaan. Ensinnäkin, mitä tulee kansallisiin hallinnollisiin hallintoselvityksiin, ja haluaisin, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että yhdessä komission jäsen Lewandowskin kanssa olemme lähettäneet kirjeen tilintarkastus budjettivalvontavaliokunnalle, joka liittyi rahoitusasetuksen tulevaan uudistukseen ja joka koskee näitä kansallisia hallinnollisia julkilausumia. Ja me tulemme tekemään ehdotuksia yksinkertaistamisesta yhdessä myöskin sen kanssa, että otetaan käyttöön myöskin käsite, joka liittyy virheiden käsittelemiseen. Tämä helpottaa rakennerahastojen hallinnointia. Ja herra Söndergaard oli hyvin selkeä sanainen puhuessaan tästä. Sitten tulee sitten kysymykseen tähän yleiseen sisäiseen äh, tilintarkastukseen ja valvontaan, jonka äh, Rova Herzog otti esille. Olen tässä täysin yhtä mieltä hänen kanssaan ja voin sanoa, että ensi viikolla keskustelemme siitä strategiasta, joka koskee vuosia 2020. Tulemme kiinnittämään enemmän huomiota sisäisen valvonnan järjestelmiin komissiossa. Olen myös yhtä mieltä ajatuksista, jotka herra Oudi ja eräät muut jäsenet esittivät vastuopausmenettelystä, meidän täytyy käynnistää keskustelu siitä, miten tätä menettelyä voidaan parantaa, jotta saadaan tilanne sellaiseksi, että vastuuvapauden tulokset pannaan toimeen mahdollisimman pikaisesti, koska nyt on vuosi 2010 ja keskustelemme vuoden 2008 vastuuvapaudesta. On lähes mahdotonta panna toimeen mitään, oli mahdotonta panna mitään toimeen vuoden 2009 aikana, joten on käytävä perinpohjainen keskustelu, jossa ovat mukana asianosaiset, tilastustuomioistuinta tarvitaan ja olen yhtä mieltä teidän ja eräiden muiden jäsenten ehdotusten kanssa, jotka puhuivat tästä asiasta. Olen myös sitä mieltä, että on erittäin tärkeää tarttua tehokkuuden kysymykseen siihen, miten tehokkaasti EUn varoja käytetään. Ja yleisessä tilintarkastusstrategiassamme me kiinnitämme huomiota siihen, miten tilintarkastusta parannetaan e, niin, että katsotaan, miten tehokkaasti EU käyttää varojaan. Ja tämä tulee antamaan meille tuleva, tuloksia tulevaisuudessa. Turkista haluaisin sanoa, että komissio tulee seuraamaan suosituksia sen osalta, että pyritään parantamaan tavoitteita ja seuraamaan edistystä. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan varojen käytön laatua ja myöskin arvioimaan vaikutusta, joka varojen käytöllä on. Tähän saavutetut tulokset. Euroopan unioni pyrkii parantamaan sitä, tapa, jolla sen varoja käytetään ja pyrkii saamaan aikaan sen, että varoista syntyy lisäarvoa kansalaisille. Ja tämä on tietysti osa myös teidän työtänne vastuvapauden myöntävänä toimielimenä. Aina kun äh, budjettia laaditaan, on hyvin tärkeää katsoa asioita kriittisesti näiltä osin, onko edistys tyydyttävää, mutta pitää myöskin ottaa huomioon se, jos edistystä on saavutettu, ja tämä on hyvin tärkeää nimenomaan EUn kansalaisten kannalta. Tästä syystä haluaisin lopuksi ilmaista erityiset kiitokset Euroopan parlamentille tuesta, jota se on antanut komission ponnisteluille paremman varainhoidon saavuttamiseksi Euroopan unionin budjetin osalta. Kiitoksia, kollega komissaari Semetta. Sitten esittelijät, kukin kaksi minuuttia. Kollega Kaija, olkaa hyvä. Ja, damit das auch richtig im Protokoll steht. Jotta mä myöskin pöytäkirjassa, minä Eli on täällä kokoisella Liberatskia, joka ikään kyllä ei päässyt liikennongelmien takia tänne paikan päälle. Mutta olen mielelläni tässä edustajana ja käytän tilaisuutta hyväkseni kommentoimaan muutamia keskustelun aiheita. Hyvä komissaari Semeta, te minun suureksi tyytyväisyykseni totesin, että komissio tulee tekemään toimenpiteitä, että voidaan ottaa huomioon päätoimijoiden vastuullisuus hallinnossa, kun katsotaan EU-varojen käyttöä. Ja me tiedämme, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa meidän keskenämme sitä, että jäsenvaltiot Euroopan unionissa, jotka tietenkin hallivat suurta osaa Euroopan unionin varoista, eitä pitää ottaa vastuullisiksi kaikkien sääntöjen mukaan, koska me tiedämme kuitenkin, että suurin osa virheistä, mitkä liittyvät eurooppalaisten varojen käyttöön, ne tapahtuvat jäsenvaltioiden tasolla. Hyvät kollegat, tämä ei ole kovinkaan tyydyttävää, kun ajatellaan tässä keskustelussa EDFn ja EKRn kollegoiden kanssa tässä Janetskilta ja muilta, jotka ovat muissa tehtävissä täällä oikeastaan, niin että komissio sitten, täällä komissiota kritisoidaan täällä tiukasti ja, ja kieltäydyttää vastuuvapauden antamisesta. Kyllä minä haluaisin, että täällä on selkeä tuki sille ja että pitäisi antaa kansalliset toimintasäännöt tällä käyttöön, kun siellähän ne virheet tapahtuvat. Tässä yhteydessä meillä on liian vähän yhteistyötä. Se ei ole riittävää, eikä ole tyydyttävää, kun kuulee kollegoilta, vaikka EKRstä, että tämä on kaikki täällä huonoa standardia, vaikka tiedetäänkin, että vastuut ovat ihan muualla oikeastaan. Mennään vielä liittymistä edeltäviin tukiin. Tästä asiasta muutama selvennys. Haluaisin muistuttaa teitä että talousarvion valvontakomitea hyväksyi niukalla enemmistöllä mietinnön. Ja, ja haluan muistuttaa että myöskin, että tässä tilintarkastuksen tuomioistuimen edustaja pyrkii muistamaan esittelijää siitä, että hänen pitää myöskin tässä katsoa komission toimintatapaa, eikä siis Turkin toimintatapoja. Ja EPPn kollegat ovat sitten myös hyväksyneet nämä komission vastuuvapauden myöntämistä, mutta otetaan tässä kohta taas pois, koska tässä ilmeisesti ei ole kyseessä niinkään verovarojen käyttöasia kuin se, että minne päin mennään nyt liittymisneuvottelun suhteen Turkin kanssa. Tämän asian päättyminen tässä kohtaa on väärä paikka. Ikävä kyllä puheaikani päättyy. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Kajer. Sitten kollega Ayala Center. Gracias, presidente. Kiitokset puhemies. Minä haluaisin kiittää Semeta sekä komission yksiköitä tästä että humanitaarista apua on no, kasvatettu ja yhteistyöstä meidän kanssamme. Minä tahtoisin myös kiittää Espanjan puheenjohtajakauden edustajia näissä kysymyksissä ja vastuuvapausasioissa ja myös avoimessa keskustelussa neuvoston suuntaan, koska aikaisemmin tällaista keskustelua niin epä, niinpäkään ei ole ollut. Minun mielestäni tällainen improvisointi kuitenkaan ei ole ihan hyvä idea, koska tänne ei tilintarkastus tuomioistuinta eikä myöskään neuvoston edustajia neuvostoja ole kutsuttu ajoissa, vaan vasta tänä aamuna. Ja minun mielestäni tämä on huono asia. Minun mielestäni, jos me haluamme itse ansaita kunnioitusta, niin meidän tällaiset sisäiset toimioistuin, toimielin suhteet pitäisi hoitaa paljon paremminkin. Ja sitten jos mietin näitä kehitysvaroja, minä kiittäisin erityisesti herra Holmeieria ja kaikkia muita, koska sitä, tätä kehityspuolta on parannettu huomattavasti ja eurooppalaisen kehitysavun avoimuus on on myös kasvanut kovasti ja, ja kansalaiset voivat havaita, että unioni antaa paljon enemmän humanitaarista ja kehitysapua paljon laajemmin ja paljon avoimemmin. Tosin ollaan huolistuneita siitä, minkä takia tietyt hallitukset eivät ole tehneet työtä tämän eteen ja minkä takia sitten riittävästi ei ole perusteltu se, siten, miten näitä varoja on ohjattu. Esimerkiksi jos on ollut ihmisoikeusloukkauksia, korruptiota tai demokratian tai tasa-arvon loukkauksia näissä valtioissa. Eli näihin tarvitaan, tarvitaan vielä lisää perusteita. Joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että 7., 8., 9. ja 10. Eh, kehitysrahastolle ollaan myöntämässä vastuuvapaus. Parlamentti joka tapauksessa valvoo sitä, että tämä uusi toimielinjärjestelmä Lissabonin Lissabonin jälkeen ja myös ulkosuhteet eivät äh, sitten aseta vaarana, vaaraan niitä tavoitteita ja niitä saavutuksia, joihin me olemme aikaisemmin jo päässeet tässä kehitysyhteistyössämme. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Ajala Sender. Sitten kollega Stahes. Kiitos herra puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin erityisesti kiittää kaikkia kollegoja – jotka ovat puhuneet minun mietinnössä Itälä, herra Brande, Herzog, Kaja, rouva Skaldemose, rouva herra de Lange. Kaikkihan on tullut sanotuksi. Mutta haluaisin sanoa, että olen yllättynyt siitä, miten tämä mietintö syntyi. Minä olen nyt kolmatta kertaa käsittelemässä Euroopan parlamentin vastuuvapautta ja huomaan, että on tapahtunut tietynlainen muutos siinä, miten asioita havaitaan. Ensimmäisellä ja toisella kerralla arvostelu oli selkeä ja yksinkertaista, mutta kolmannella kerralla se on ollut jo vaikeampaa. On selvää, että tässä talossa yllättäen on äh, pidempiä määräaikoja ja puuttuvaa itsekritiikkiä, ja sitten on kollegoja, jotka hyökkäsivät minua vastaan lehdistössä ja ovat sanoneet, että, että se mitä tässä mietinnössä on, on nyt tuulta euroarvostelijoiden purjeisiin. Kuitenkin minä olen Euroopan myönteinen, mutta olen myöskin kriittinen eurooppalainen parlamentin, Euroopan parlamentin jäsen. Jos on asioita, joita voidaan parantaa tai joihin pitää puuttua, ajatellaan esimerkiksi näitä vapaaehtoisia eläkerahastoja, joissa on tapahtunut asioita, jotka eivät ole hyviä, silloin minun velvollisuuteni on todeta nämä asiat. Ja Euroopan parlamentin jäsenä meidän täytyy sanoa ne, koska tällä tavoin saadaan pois tuuli euroarvostelijoiden, euroskeptikkojen purjeista, koska hän e, pystyvät menestymään sillä, että on olemassa tällaisia valheita, epäselvyyksiä. Minä en missään vaiheessa aio olla puuttumatta asioihin, jotka ovat huonossa jamassa. Kiitoksia kollega Stas. Sitten kollega Czarnieski. E, e, Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kollega Kajeria, joka huomasi, että joskus puhun täällä omalla äänelläni. Ja haluaisin todeta teille, että minä tulen kyllä nyt oppimaan Espanjan ministerin sanoista, joka puhui täällä neuvoston puolesta. Hän katsoo aina paikalta, kun hän tietää, että häntä, hänen kohdistuu kritiikki sisäinen ja neuvostoon. Hän ei ollut alussa paikalla, eikä nyt lopussakaan paikalla, kun minä puhun. Ei tämä ole mikään sattuma. Kun ajatellaan seitsemästä toimielimestä, joista minä olin vastuussa, kuudessa oli kaikki ihan hyvin, mutta yksi toimielin Siinä on aina niin paljon sääntöjen vastaisuutta. Ja viime vuonna tilanne oli ihan sama. Ja vastuuvapaus myöntiin vasta marraskuussa. Toivottavasti tänä vuonna se tapahtuu aikaisemmin, mutta en halua olla tietenkään siinä tilanteessa, jossa me saamme sitten asiakirja, ei pelkästään 2008, vaan 2007 vuodelta. Ja tämä on nyt lisätodiste todiste siitä, että neuvoston asiat eivät ole kunnossa ja mitä myöskin osoittaa se, kuinka käsitellään tavallaan parlamenttia täällä niin kuin huonona oppilaana. Kyllä toimielinten tilanne on tavallaan tasa-arvoinen kaikkien suhteen, mutta neuvosto on olemassa vielä tasa-arvoisempi. Kuten Orvelin eläintön farmilla. Tämä on kyllä hyvin huolestuttava tilanne, mutta muistakaamme se, mitä neuvoston edustaja totesi. Siellä on myöskin hyvä ehdotuskin mukana hän puhui siitä, että tämä Gentleman's Agreement, joka on vuotta 70, se voitaisiin päättää. Eikä neuvosto tunnustaa sen, että tämä Euroopan parlamentti, joka on suoraan vaaleilla valittu, sitä pitäisi käsitellä vakavammin. Ja haluan kiittää neuvostoa tästä ehdotuksesta ja uskon, että minulla on myöskin sitten toukokuussa vastavallan suunniteltus. Kiitoksia kollegat, saamme sitten tämän aamupäivän päättää kollega Mathieu. Kiitos puhemies. Minä tahtoisin kiittää myös varjoesittelijöitä, jotka kovasti hyvin ovat tehneet yhteistyötä minun kanssani asian eteen ja kiitän myös komission edustajia ja valiokuntan jäseniä ja tahtoisin kiittää, kiittää myös kaikkia niitä, jotka ovat saapuneet tähän keskusteluun tänne saliin. Olen täysin samaa mieltä niistä huolista, joita täällä on esitetty avoimuuden ja yhteisövarojen paremman hallinnon eteen. Minä haluaisin muistuttaa johtopäätöksissäni, että nämä virastot, joista on puhuttu, toteuttavat myös tiettyä poliittista tehtävää ja siitä syystä on tärkeää miettiä tätä avoimuutta ja tähän ja ne tarvitsevat selkeän työohjelman, koska niillä on poliittinen tausta takanaan. Ja tämän politiikan täytyy olla selvästi samalla linjalla kuin unionin muunkin politiikan ja kolmen päätoimielimen politiikan. Ja meidän täytyy keskustella näiden virastojen kanssa suoraan. Monet virastot ovat paljon vastaanottavaisempia kuin toiset ja siitä syystä meidän tekstimme eivät niitä kohdittele kovinkaan kriittisesti, mutta meidän täytyy kovasti, tiukasti suhtautua kaikkiin näihin eri täällä kysymyksiin ja kiitän kaikkia osanotosta. Kiitoksia kollega Mathieu. Minulla on kerrottu täällä palvelujen taholta, että täällä viime vuoden pöytäkirjoista, kun katsoo niitä nopeasti näin läpi, niin neuvosto viime lainsäädäntökäynnillä vain yhden kerran otti kantaa ja tuli paikan päälle keskusteluun. Ja tämä on toisessa käsittelyssä, koska alkuperäinen vastuuvapaus vuonna 2009 se siirrettiin siis. Ja vasta toisella kierroksella neuvosto oli paikalla. Eikä tämä käsitys siitä, että, että neuvosto ei katsota vakavasti, on ihan totta. Nämä keskustelu on päättynyt näin ja sitten toukokuussa pidetään äänestykset ja jatkamme kokousta kello 15.